So dear colleagues. Arvon kollegat, tervetuloa kokoukseen. Ensimmäisenä toivon, että voimme hyväksyä esityslistan, eli siihen ei ole mitään huomautettavaa. Tämän jälkeen haluan toivottaa tervetulleeksi Daniel Nuin. Voimme hänen kanssaan käsitellä ensimmäistä kohtaa esityslistalla. On no, kuitenkin tärkeä ilmoitusasia Adolfo Barbera, sihteeristön päällikkömme, on lähetetty parlamentin Brexit-tiimiin Michel Barnierin avuksi, joka on pääneuvottelu. Ensinnäkin Adolfo onnittelut sinulle, kun sinut parlamentin puolesta on lähetetty tuohon tiimiin tekemään työtä. Toivomme tietystikin, että pystymme parantamaan jo nyt erinomaista työskentelysuhdetta parlamentin ja pääneuvottelija pääneuvottelijan ja hänen tiiminsä kanssa olette ollut EK-valiokunnan sihteeristössä eri toimissa ja eri tehtävissä kymmenen vuotta ensin hallintosihteerinä, sen jälkeen toimii yksikön pärikkönä ja sitä ennen, tai juuri ennen lähtöisin, mitä nimitettiin yksikön päriköksi kollegasi sihteeristössä, pitävät sinua erittäin suuressa arvossa viisautesi yhteistyöhalukkuutesi ja ystävällisyytesi vuoksi vaikeimpinakin aikoina viime vuosina että osoittanut kaikkia näitä ominaisuuksia. Henkilökohtaisesti olen tehnyt työtä sinun kanssasi vuotta 2014 eteenpäin. En voi mitään muuta tehdä kuin vahvistaa tämän näkemyksen ja painottaa hyvin huomakkaasti sitä, kuinka suuri ilo ja kunnia minulla on ollut tehdä yhteistyö sinun kanssasi. Olet ollut aivan erilainen sihteeristön päällikkö ja yhteistyö sinun kanssa on ollut aivan erinomaista. Lämpimät kiitokset sinulle erittäin hyvin tehdystä työstä, avukku, avuliaisuudestasi ja kyvystäsi auttaa meitä erittäin ammattimansa tavalla. Teit hyvin intensiivisesti työtä Ekon valiokunnassa talousasioiden valiokunnassa sinulla oli merkittävä rooli niin sanotun sääntelyyn liittyvän tsunamin yhteydessä, kun ryhdyttiin luomaan lainsäädäntöä ja pankkiunionia koskeva lainsäädäntöä. Ja kriisinratkaisumekanismiakin, kun pystytettiin Sharon Bowlesin tavoin Voin sanoa, että ilman sinun apuasi en olisi voinut tarttua edes näin monimutkaisiin asioihin talousasioiden valiokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa. Me tulemme hyvin paljon kaikki kaipaamaan sinua, mutta samanaikaisesti olemme varmoja siitä, että tuot suurta lisäarvoa sille työlle, että Brexit-tiimi teki. Kiitoksia Adolfo sinun tekemästäsi työstä, antamastasi tuesta meille. Okay, so we can now, uh, of course... Uh... Tietystikin haluaisin myöskin uh, esittää surunvarjotteluni kaikkien niiden uhrien muistolle, kun Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Portugalissa on tapahtunut kauheita. Ajatuksemme ovat uhrien heidän omaistensa tykönä sekä Lontoossa että muualla yhdistyneessä kuningaskunnassa. Olkaa hyvä, Pervanche. Oui, en tant qu'ancienne... Euh, Entisenä talous- ja rahavaliokunnan pu, valiokunnan puheenjohtaja haluaisin myös kiittää Adolfa heti hen, ensi hetkestä lähtien, kun hän tuli sihteeristöön, niin hän kyllä osoitti juuri näitä ominaisuuksia, joista te äsken puhuitte, mutta on myös hienoa, että Anders Todd on valittu alahuoneeseen. Hän Brexit-neuvottelussa tulee myös olemaan yhtenä toimijana ja varmasti hänestä tulee olemaan siellä suurta hyötyä. Indeed. Uh, Brian. Toden totta. Brian Hayes, olkaa hyvä. Saanko yhtyä uh, puheenjohtaja uh, sanoihisi, uh, kun onnittelet Adolfoa tästä erittäin tärkeästä tehtävästä, jonka hän nyt saa Euroopan unionin puolesta. Hän tekee läheistä yhteistyötä neuvottelutiimin kanssa ja tunnustan hänen suuren merkityksensä täällä. Minä olen ollut tästä, täällä vain kolme vuotta, mutta olette osoittanut johtajuutta kaikissa asioissa ja toivolla toivotamme teille kaikkia hyvää. Teillä on vaikea tehtävä edessämme, mutta olemme tukenanne. Kiitoksia. Siirtykäämme nyt julkiseen kuulemistilaisuuteen. Kuten sanoin, on toivottaa tervetulleeksi Daniel Nuin, joka on Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtaja. Tämä on ensimmäinen julkinen kuulemistilaisuus teidän kanssanne 2017. Kyse on yhteisestä valvontamekanismista ja sitä koskevasta toimintavasta sopimuksesta. Siitä määrä keskustella tapasimme edellisen kerran teidän kanssanne 23. maaliskuuta tässä kokoonpanossa. Silloin te esittelitte vuosikertomuksen, joka koskee yhteistä valvontamekanismia vuodelta 2016. Nyt on oikea hetki käydä tällaista kuulemista, koska Euroopan pankkisektorin vaikuttaa moni seikka tällä hetkellä. Meitä kiinnostaa suuresti kuulla teidän näkemyksenne ja keskustelette teidän kanssa nyt valitsevasta tilanteesta myöskin, kun otetaan huomioon ensimmäinen kriisinratkaisu tapaus Banco Popular pankkista oli kyse. EKP oli läheisesti mukana tuon pankin kriisinratkaisussa. Tietystikin meitä kiinnostaa kuolla EKPn näkemykset komission ehdotuksesta, joka liittyy pankkialan uudistus pakettiin ja pankkien ohjeistuksen, kun on kyse järjestämättömistä lainoista. Maaliskuuta 2017 on tämä suositus. Lisäksi voitte kertoa EKPn ajatuksista, jotka liittyvät Brexitiin ja pankkivalvontaan EUn pankkisektorilla. Ennen kuin annan teille puheenvuoron, sallin, että, että ilmaisen yhtäältä sen, että emme ole tyytyväisiä sen tosiasiaan, että tämä ensimmäinen kriisinratkaisutapaus hoidettiin näin nopeasti. Tai olemme tyytyväisiä, että se hoidettiin näin nopeasti. Ja kun ostaja löytyi, voitiin välttyä ikävältä sijoittaa vastuulta ja pankin kriittisten toimintojen siirtämisestä muualle. Toisaalta minun täytyy kyllä sanoa, että olen huolissani siitä tosiasiasta, että pankki piti julistaa vararikkoiseksi tai pankiksi, joka todennäköisesti romahtaa. Kyse oli omaisuusjärjen huonosta laadusta ja likviditeettiongelmista, vaikkakin tämä pankki oli läpäissyt kaksi stressitestiä puhtain paperein ja SREP-prosessistakin pääsi läpi ja aiemmasta tutkimuksesta. Siitä huolimatta se oli romahtamaisillaan. Tarkastuksia oli tehty paikan päällä, mutta emme, ole, ole nähnyt, emme nähneet minkälaisia toimenpiteitä, joihin olisi ryhdytty ennen kuin sitten tämä pankin kriisin ratkaisupäätös tehtiin. Minun täytyy sanoa, että en pidä tätä kyllä minkäänlaisena menestystarinana tämän yhteisen valvontamekanismin osalta. Kohta toivottavasti kuulemme teiltä enemmän tästä kysymyksestä. Ja vielä lopuksi toteaisin, että nähdäkseni on syytä olla huolestunut muutenkin, koska meidän pankkien kriisin ratkaisu ja elvytys on vielä kesken. Meillä ei ole sijoittajasuojajärjestelmää eikä MR-säännöksiä ja kaikki muutkaan asiat eivät ole vielä kunnossa, joten täysin kriisin yhteydessä riippuvaisia, varsinkin mikäli me pysty huitamaan asiaa riittävän nopeasti. Olemme riippuvaisia yksityisistä ostajista. Mitä tapahtuu mikäli ostajaa ei ole? Tästä saattaa tulla erittäin ikävä, katastrofaalinen sijoittajan vastuutapaus, ja kun talletustakausjärjestelmä ei ole kunnollista Espanjassa, Säätäkäisten Portugalissa, niin tämä on sellainen tapaus, joka edellyttää syvällisempiä pohdintoja sen osalta, kuinka me tällä hetkellä olemme varustautuneita tällaisiin kriiseihin. Daniel, ole hyvä. Thank you. Good afternoon, Mr. Kiitos. Hyvää iltapäivää puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Puheenjohtajan tavoin haluaisin ensin, ensinnäkin todeta, että ajatukseni ovat tällä hetkellä niiden ihmisten tykönä yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Portugalissa, jotka käyvät lävitse kammottavia aikoja. Hyvin paljon on koitunut heille tuskaa tulipalojen vuoksi. Tuskaa ja kärsimystä. Olen iloinen siitä, että olen kerran jopa paimentessa puhuakseni teille. Joukossa tarvitaan ajankohtaisia tärkeitä seikkoja, kun pankkien valvontaan Euroopassa – Johdantopuheenvuorossani aion käsitellä sääntelyn valvonta liittyviä seuraamuksia Brexitin yhteydessä ja puheestakin tärkeistä seikoista liittyvät riskien vähennyspakettiin, joka on tällä hetkellä keskustelun aiheena neuvostossa ja täällä parlamentissa. Aluksi kerron hieman ajantasasta tietoa, joka liittyy järjestämättömiin lainoihin. Pankkien omistuserien valvonta on erittäin suuri haaste edelleenkin pankkiunionissa kokonaisuudessaan. Ongelma, ongelma keskittyy kuitenkin enemmän toihin, joihinkin maihin. Suuret määrät järjestämättömiä lainoja, eli NPL-lainoja, hyötävää kotaa siihen, että pankkien tuotto on heikkoa ja pankit eivät pysty antamaan riittävästi rahoitusta reaalitaloudelle valvoin ja siksi olemme hyvin paljon kiinnittäneet huomiota NPL-ongelmaan aina siitä lähtien, kun Euroopan pankkivalvonta otettiin käyttöön maskussa tänä vuonna, sen jälkeen kun laadittiin laaja julkinen kuuleminen. EKP julkaisi ohjeistuksensa liittyy järjestämättömiin lainoihin. Se soveltuu kaikkiin merkittäviin laitoksiin. Säännökset eh, tai ohjeet eh, edellyttävät sitä, että pankeilla, joilla on paljon NPL-lainoja, joutuvat pistämään täytön kunnianhimoisen realistisen strategian, jolla voidaan vähentää NPL-lainojen määrää no, ripeästi nyt on alettu nähdä jo tulosta tästä eri pankeissa ja eri maissa. Viime kuukausina nähneet, kuinka joukkopankki on ryhtynyt puuttumaan omaisuuserinsä laatuun paljon aktiivisemmin kuin aiemmin. Ponnistelumme tulevat jatkumaan tähän suuntaan. Valvontatiimimme läheisesti valvovat ja asettavat pankkien näkemyksiä kyseenalaiseksi, kun on kyse niiden NPL-strategioista ja katsoo myöskin, miten näitä strategioita pistetään täytäntöön. Lisäksi haluamme myöskin kauskantoisempia tuloksia silloin, kun on kyse NPL-lainen kasautumista tulevaisuudessa. Yksi merkittävä ehto, jotta voidaan estää NPL-lainojen kasautuminen ja estetään niiden suma on se, että valvontapuolella täytyy varmistaa se, että pankit ryhtyvät ripeästi vakavaraisuustoimiin, jolla voidaan kattaa NPL-lainoista koituvat tappiot. Komissiossa ja neuvostossa ja tiedonvalikunnassa ne olemme painottaneet tätä puolta. Hiljattain järjestettiin pankkilainsäädäntöpakettia koska kuuleminen toukokuussa. Sielläkin puhumme tästä. Ja kun puututaan NPLiin, tämä edellyttää päättävästä toimintaa kaikilta osapuolilta, ei pelkästään valvojien puolelta. Lisäksi oikeudelliset ja institutionaaliset toimet ovat tarpeellisia, erityisesti silloin kun on kyse maksukyvyttömyydestä ja oikeusmenettelyistä. Nyt äh, Brexitin valmistelusta sanoisin muutaman sanan sen. Tämän tärkeä osa meidän työtämme. Vuodesta 2016 eteenpäin, silloin kun yhdistynyt päätti lähteä EUsta, EKP on valmistellut äh, tämän tähän päätöksen liittyviä seuraamuksia, on pohtinut niitä. Ja sitten täytyy varmistaa, että euroalueen pankit, erityisestikin ne, joilla on tytäryrityksiä tai kahdakonttoreita yhdessä siis kuningaskunta, mutta myöskin ne, jotka tekevät muita, muun tyyppistä liiketoimintaa maassa, ovat äh, varautuneet, tehneet varasuunnitelmia ja varmistautuneet että mahdollisesti kovankin Brexittiin. Toiseksi EKPn sisällä me valmistelemme kaikkia operatiivisia toimia, jotka liittyvät mahdollisesti tapahtuvan yhden kuningaskunnan pankkien siirtymisen euroalueelle erityisestikin. Mitä meidän vastuullisemme tulee mandaattimukaisesti mukaisesti varmistamme, että pankit, jotka siirtyvät maasta pankkiunioniin, saavat tasavertaista kohtelua huolimatta siitä, mihin ne asettautuvat tai sijoittautuvat. Tässä suhteessa ei ole minkäänlaista joustoa, jotta voisi käyttää lainsäädännön kattailuita hyväkseen, lainsäädännön hyväkseen. Olemme valmis, haluan päättäneet pidetyistä poliittisista kannanotoista, joilla halutaan varmistaa johdonmukainen kansallisten pankkien kohtelu, mikä ne siirtyvät toimintaseuraavalle. Meillä on tiettyjä rajoja sen suhteen, mitä me voimme tehdä, koska säännä, lainsäädännön erot ovat usein aiheuttaneet asioista, jotka ovat jäsenvaltioiden vaihtoehtojen joukossa, ja tässä on tiettyä harkinnanvaraa ollut silloin, kun on kyse vakavaraisuuskehyksistä Euroopan tasolla. Haluamme varmistaa, että porsanreikiä voida käyttää hyväksi, mikä on kyse kolmansien maiden pankkien haarakonttoreista, jotka toimivat EUn tasolla. Olipa sitten kyse näitä sellaisista, kun on kyse, joita ei valvota euroalueet, mutta ei myöskään kansallisella tasolla. Porsanreikiä halutaan sulkea. Sääntely ja valvonta kehys on sirpaloitunut Euroopassa. Tämä saattaa vaikuttaa päätöksentekoon kun tarkastelemme vakavaruusdirektiiviä ja asetusta, tämä tarjoaa mahdollisuuden sulkea porsanreikiä ja parantaa lähentämistä. Yksi esimerkki ovat nämä välikätenä toimivat emoyritykset, jotka saattavat käyttää hyväkseen kolmansien, kolmansissa maissa olevia harakonttoreita tai kansallisia konserneja, jotka ovat Euroopassa pakivanaisuudessa Toinen ongelma ovat suuret investointiyritykset, joihin liittyy systeemisiä riskejä. Nämä yritykset toimivat saman tapaan kuin jotkut pankit. Näiden valvonta, niin kuin ne pankkeja, olisi mielekästä, koska näiden osalta on paljon synergiaa, kun valvotaan tukkumarkkinoita, se on kuin kyse pankeista ja suurista investointiyrityksistä tietyn ryhmän sisällä. Tämä on normaali käytäntö Yhdysvalloissa ja Yhdessä kuningaskunnassa. Siksi me olemme jatkaa tällaisten laitosten valvontaa. Nyt sitten valvontakysymykseen liittyvätä pankkialan lainsäädäntöpakettiin ja riskin vähentämisen. Kun olemme keskustelleet aiemminkin asiasta, joten puhun lyhyesti keskityn avainhuoliimme. Ensinnäkin Olemme samaa mieltä, että nyt täytyy nopeuttaa säännöksiin toteuttamista liittyvää IFRS 9 siirtymiseen kansainvälisen kilpailustandardin siirtymiseen. Nyt haluamme lähestymistavan niin, että tämä koskee ydinpääoman vähentämistä ensi kädessä. Komissio on tehnyt ehdotuksensa ja Ekon valiokunta antanut mietintöluonnoksen, jolla pyritään dynaamisempään lähestymistapaan silloin, kun onkin siirtymäjärjestelyistä, jotka ovat monimutkaisia ja hankalia. Lisäksi IFRS 9 puitteiston käyttöönotto edellyttää sitä, että pankot jatkossakin laskevat äh, varauksensa tietyllä tavalla ja sitten mukautetaan äh, CT1 ydinpääoman äh, laskelma menettelyä siirtymäkauden aikana. Täytyy varmistaa, että paljon on riittävästi joustavuutta, jotta se valvot pystyvät suorittamaan tehtävänsä ja vähentämään myöskin pankkikohtaisia, laitoskohtaisia riskejä. Tätä taustaa vasten komissio ehdottaa pilari kakkostoimia ja samalla pyritään vahvistamaan valvonnan lähentymistä ja luodaan kehykset valvontatoimilla niin, että tiukennetaan tärkeissä kohdissa valvonta. Kolmanneksi, nyt on riittävästi harmonisoitu tiittejä valvontaa välineitä EUn tasolla. Kyse on valtaoikeuksista, jotka liittyvät pääomaa alentamiseen silloin, kun tarkastellaan riskejä tai pyritään hoitamaan riskejä jotka on riittävästi vielä katettuina kirjanpitosäännössä. Ja eh, tähän liittyvät järjestämättömät lait, kuten niin mainitsin lisäksi, tarvitaan Euroopan tasoista vakavaraisuuden valvonnan kehystä ja sen lääntämistä. Nyt täytyy varmistaa, kuinka harmonisoinnin jäsenvaltioiden kansallinen harkintavara ja ne niin erilaiset optiot. Tässä parlamentilla voi olla merkittävä rooli. Viidenneksi tuemme sitä, että yksinkertaisesti jotakin sääntököitä pieniin pankkeihin silloin kun on kyse tiedon julkaisemisesta ja palkkioista, mutta valvojilla pitäisi olla riittävästi joustavuutta ja harkintavaltaa, jotta voidaan soveltaa säännöksiä oikeasuhtaisesti. Meidän pitää kuitenkin pitää kiinni yhteisestä sääntökirjasta ja tasavertaisista kilpailusuhteista. Todennäköisesti on parempaa, että ei luoda erillistä sääntelykehystä pieniä pakkia varten. Tämä vain tekisi vaikeammaksi pyrkimykset määritellä pienet pankit. Lisäksi pienet pankit saattavat olla suuri riski ilman suojaa oleville talletteille ja koko järjestelmälle. Ne voivat olla systeemin kannalta tällaisia ongelmapesäkkeitä, joista sitten ongelma leviää muualla, niin kuin nähtiin tauskeisen yhteydessä. Kuudenneksi, kun on kyse siitä, että voitaisiin antaa poikkeuksia pääoman suhteen, yhteen pankeille, jotka toimivat räätylöttävällä tavalla. Tämä mahdollistaisi tehokkaamman pääoman hallinnoinnin EU-ssa. Olemme aukutuneet siitä, että pankkiunion mahdollistaa tällaiset poikkeukset, joita voidaan antaa yhteisen valvontamekanismin sisällä ilman, että luodaan lisää riskejä rahoitusvakaudelle. EKPn pankkivalvonta myötävaikuttaa olemassa olevan riskien vähentämiseen. Tämä vahvistaa myöskin euroalueen pankkijärjestelmän terveyttä. Näin toimiessa me teemme läheistä yhteistyötä sääntely- ja valvontelinten kanssa Euroopan ja kansallisella tasolla ja noudatamme mandaattiamme eurooppalaisena valvojana. Emme kuitenkaan ole vielä päässeet siihen tilanteeseen, jossa haluaisimme olla ensinnäkin. Suuri joukko pankkeja on vielä, joiden täytyy ryhtyä nopeasti ja ripeästi toimiin omaisuuserien arvon laadun parantamiseksi ja varmistaakseen, että niiden on uskottava liiketoimintamalli ja hallintorakenne, jotta ne pystyvät mukautumaan muuttuvaan toimintaympäristöön. Lisäksi lainsäätien sekä EUn kansallisella tasolla täytyy ryhtyä lisää toimiin sääntelykehyksen parantamiseksi, niin se on riittävän harmonisointi ja riittävät välineet ja tarvittavan joustavuuden, että valvojat voivat nopeasti reagoida, mikäli tarve on tarvetta reagoimiselle first speaker is Brian Hayes. Kiitoksia. Ensimmäisenä puhuu Brian Hayes. Olkaa hyvä. Uh, chairperson, welcome back. Kiitos. Sorry. Kiitoksia. Tervetuloa Ekon valiokuntaryhmän ja kiitän teitä esityksestänne yksi kysymys, joka liittyy siihen, mitä puheenjohtaja sanoi siitä, missä määrin bankopopulaarin Popularin kesäkös onnistui. Niin kuin te tiedätte, hän ihan oikein otti esille, että tämä, tässä löydettiin yksityinen ostaja ja näin Tämä sujui aika onnistuneesti ja sujuvasti. Mutta niin kuin tiedätte, hiljattainen pankkipaketti, la, on kiittänyt huomiota olemassa olevaan valvontavälineistöön, kun ajatellaan sitä, että jos pienet ryhtyvän kriisiratkaisuun, niin haluaisin kuulla teidän kommenttejanne aiotaanko tarkistaa tätä valvontaväline äh, äh, varastoa, olisiko stressitestejä, jos ajatellaan että ennaltavaro, ennakoivaa pääomittamista, ja sitten mitä valvojen pitäisi tehdä, kun ajatellaan heidän päätöstään tästä äh, ennaltavarovaisuusperiaatteen mukaisesta tehdystä pääomittamisesta ja minkälaisessa aikataulussa ja kuinka väliaikainen tämä pohja tälle olisi. Sitten toinen kysymykseni, joka liittyy tähän näihin järjestämättömiin lainoihin Olen puhunut tästä aikaisemmin Irlannin yhteydessä. Olemme siellä edistyneet noin 60 prosentilla vieläkin. 14 prosenttia on näitä lainoja. Ja tämä on ongelma Irlannissa. Oletan, että kyllä muulla, muuallakin, koska kaikki NPA-lainat eivät ole samanlaisia. On sellaisia järjestämättömiä lainoja, joita voidaan järjestellä ja uudelleen muokata. Sitten ne, joita ei voida edes mitenkään kohdata. Ja, ja onko yhteinen valvontamekanismi, ottaako se huomioon erilaiset järjestelmät, kun se arvioi pankkien taseita, ja onko se sitä mieltä, että ne, jotka voidaan jotenkin hoitaa, korjata, niille pitäisi antaa hiukan enemmän aikaa uudelleen eh, järjestäytymiseen. Tämä on perustavanlaatuinen kysymys, jota monet miettivät yksityispankkisektorilla Irlannissa, koska ajatellaan, mikä tilanne on ollut aikaisemmin, minkälaisia vaikeuksia nyt on edessä. No, Kiitoksia kysymyksestä. Tätä kautta pystyn vastaamaan Banco Popularin kohdalla myös muihin aspekteihin, joita puheenjohtaja otti esille. Ensinnäkin minun täytyy sanoa se, että säännöt sitovat minua, mitä tulee pankin, anteeksi, Espanjan viranomaisiin ja eurooppalaiseen oikeuteen, joten yritän nyt vain vastata tästä prosessista, mitä me teemme tietyissä olosuhteissa, niin, niin kuin puheenjohtaja otti esiin, on tärkeää, että ei jouduta järjestelmä riskitilanteeseen. Tämän takia pankkiunioni rakennettiinkin alun perin, että voidaan tarttua ajoissa ongelmiin ja varmistaa, että tartutaan pankkien tasolla asioihin mahdollisimman pitkälti. Tietenkin on paljon helpompaa puuttua tämän tilanteeseen, mistä löytyy tällainen ostaja tai useampiakin ostajia aina parempi, jos hiukan kilpailua, mutta loppujen lopuksi täytyy löytää vain yksi ostaja, joka myös ostaa. Sitten ratkaisu tässä on se, että ongelmaan pitää tarttua tarpeeksi varhaisessa vaiheessa. Jos siihen puututaan myöhään, silloin ehkä Tämä on vähemmän kiinnostava kohde mahdollisille ostajille, jotta ottaisivat heikot pankit tai osat pankista itselleen. Mitä tulee tällaiseen ennalta varovaiseen pääomittaiseen, joka mainittiin, sanoisin siitä, että tämä kuuluu direktiivin pankkien kriisinratkaisusta ja elvytyksestä, mutta me emme ole tässä ohjaajan paikalla. Ensinnäkin tässä tarvitaan sitä, että pankki pyytää kansallisia viranomaisia pohtimaan sitä, että pantaisiin verorahaa pankkiin. Jos sitten tästä sovitaan kansallisella tasolla viranomaisten kesken, niin silloin valtiovarainministeri, muut ministerit kysyy komission kilpailupääosastolta, jotta se tarkistaisi eh, tilanteen, voidaanko, täyttyvätkö ehdot ennaltavarovaiseen pääomittamiseen, voidaanko käyttää julkisia varoja ja tässä ei julkisia varoja käytä kattamaan entisiä menetyksiä, vaan että pankki selviytyy toimintakykyisenä pidemmällä aikavälillä ja varmistaa, varmistetaan vakavaraisuuskysymykset. Ja sitten tällaisessa menettelytavassa yhteinen valvontamekanismi kysyy vain kaksi asiaa. Onko pankki maksukykyinen? Pitää ensin tarkistaa tämä puoli. Tämä pitää päätellä, päättää tietyssä ajankohdassa. Tietenkin pitää tarkastella myös eteenpäin, mutta Tämä, kukastaan eteenpäin asioita jossakin vaiheessa, ja silloin meidän täytyy ottaa huomioon myös kielteinen skenaario, joka oli sitä, että että joudutaan ryhtymään tällaiseen varovaiseen pääomittamiseen tilanteessa. Näin me teemme, ei enempää eikä vähempää. Ja tietysti olemme läheisessä yhteistyössä muiden Euroopan viranomaisten kanssa, kansallisten viranomaisten kanssa, jotta operaatio tässä onnistuu, koska minun mielestäni tämä on ratkaiseva kohta. Jos käytetään ennaltavarovaista pääomittamista ja julkisia varoja käytetään siihen, että pankki tulee kannattavaksi, niin silloin siinä täytyy myös onnistua keskiaikavälillä. Tämä sitten riippuu komissiosta. Se voi pohtia sitä, täytyvätkö kaikki ehdot. Sitten järjestämättömät saamiset. Tietenkään kaikki tällaiset lainat eivät ole samanlaisia. Oikeastaan ne ovat kaikki hyvin erilaisia olemme nähneet siellä joissakin tilanteissa, että on strategisia maksamat, maksun, henkilöitä tai tahoja, jotka jättävät maksamatta kriisitilanteessa ja muualla. Sitten on yrityksiä, tässä pk-yrityksiä, yksittäisiä henkilöitä, kyseessä voi olla äh, kiinelainat, kuluttaja, rahoituskysymykset ja luonnollisesti erityyppiset tyyppiset lainat vaativat erityyppisiä ratkaisuja ja me todellakin tartumme aivan erityisesti näihin niin sanottuihin legacy-kysymyksiin ja lieneisiin saamiskysymyksiin, että arvioidaan sitten laadullisesti tapaustapaukselta ja me tiedämme, että siihen menee oma aikansa. Me haluamme vain nähdä, että pankit alkavat kulkea oikean suun, suuntaan ja mahdollisimman nopeasti niin nopeasti kuin pystyvät. Tietenkin pitää olla realistinen. Saa tulla kunnianhimoinen, mutta myös realistinen toiminnassa. Ja nyt me tarkastelemme pääomasuunnitelmia ja NPL-suunnitelmia, joita pankit ovat esittäneet. Joskus ne pyrkivät vaku- no, ovat vakuuttavia, joskus eivät. Jos eivät, niin silloin pyydämme pankkia uudelleen tekemään tämän suunnittelutyönsä. Next question. Kiitos. Seuraavan kysymyksen esitän minä. Joten haluaisin tätä Banco Popular-asiaa jatkaa. Tietenkin olemme tietoisia, mm, että teillä on rajoituksenne siinä, mitä voitte sanoa julkisessa kokouksessa, mutta silti kannattaa kaivaa vähän syvemmälle. Ensinnäkin, oltiinko tietoisia tästä pankin ongelmasta ja jos siitä oltiin tietoisia, niin oliko tarkastuksia paikan päälle ja tehtiinkö noi, nuo tarkoitukset ei yhden kansallisuuden jäsenen puolesta, vaan kuten muissa tapauksissa tällaisessa tiimin avulla, e, ettei syntyisi kansallista lyhytnäköisyyttä. Ja miksi teidän mielestänne ei tunnustettu tällaisia ongelmia, kun emme ole missään stressitilanteessa? Nämä ongelmat siis syntyivät ilman kriisitilannettakin. Ja lopuksi sanoitte, että teillä pitäisi olla enemmän toimivaltuuksia liittyen näihin järjestämättömiin lainoihin, mutta teillä on jo SREPin yhteydessä aika paljon toimivaltuuksia ja tämä prosessi tehtiin tämän, tänä aikana, joten miksi ei sitten ryhdytty minkäänlaisiin toimiin? toimenpiteisiin, että puututtaisiin näihin ongelmakohtiin eh, toimivaltuuksien puutteessa, koska te olisitte voineet tehdä enemmän. Eli jos pankilla oli ongelma, te olitte siitä tietoisia, niin miksi ette sitten toimineet SREPin puitteissa? Tai sitten ette ollut tietoisia, sitten olemme vielä huolestuneempia siitä, jos yhteinen valvontamekanismi ei ollut tietoinen tästä. Tämä on erittäin tärkeä erityisesti, koska Meillä ei ole vielä täysin toimivat pankkiunionin välineet, meillä ei ole edissiä, meillä ei ole MRLiä. Mm, meillä on ainoastaan ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen, mutta jos se ei toimi, niin sitten päädymme vaikeuksiin. Joten eikö olisi parempi tehdä se johtopäätös, että joku asia ei nyt ole toiminut, että on ollut puutteita ja virheitä, ja jos näin on, niin mitä sitten YVM aikoo tehdä näiden puutteiden korjaamiseksi? Kiitoksia oikein paljon näihin kysymyksiin liittyen, jotka liittyvät Banco Populaariin. Jälleen kerran minun on sanottava, että minulla on vaitiolovelvollisuus joissain asioista. Oliko YVM tietoinen? Kyllä, monet olivat tietoisia, koska vuoden 2016 pankkiviranomaisen stressitestissä tämä julkaistiin, ja tämä oli kolmanneksi huonoin pankki tässä stressitestissä. Pääoman rapautuminen oli varsin voimakasta, 600 pistettä tässä huonossa tilanteessa, joten me emme olleet yllättyneitä, olimme seuranneet tätä jo jonkin aikaa. Sen aikaa, kun olemme tätä valvontaa harjoittaneet. Ensinnäkin teidän täytyy muistaa, että stressitestit vuonna 2016 eivät olleet että sellaisia, että joko pääsi läpi tai epäonnistuu, mutta silti tämä pääoman rapautuminen oli varsin merkittävää. No sitten pääoma oli kerätty 5 miljardia lisää viimeisten vuosien aikana varsin paljon. Tämä selittyy ehkä myös sitä kautta, tai selitys sille, että tilanne ei ole vielä pahempi, on se, että me emme ole vastuussa stressitestin skenaarion kehittämistä. Se on Euroopan pankkiviranomaisesta ähm, ja YVM ei edes äänestä siinä. Euroopan pankkiviranomainen ei ole ainoa äh, viranomainen, joka huomasi tämän äh, hankalan skenaarion stressitestissä myös EKP, mutta ei valvontapuoli. On oikein hyvä, että valvojilla ei ole mitään eturistiriitoja koska he eivät valitse myöskään stressitestin kohteita. Kun maa on hyvin alhaalla, aivan kriisin pohjalla, niin Espanjassa – kriisi ei tapahtunut siksi, että oli syntynyt kupla. Tämä oli tapahtunut ja se oli hyvin kivulias prosessi ja se oli kaatanut monta pankkia, joten ei ollut mitenkään väärin ajatella, että pahin oli jo takanapäin ja huono tilanne pankki. Espanjalle oli vähemmän huono kuin joillekin muille maille. Ja tämäkin johti siihen, että stressitestin vaikutus heikkeni. Mutta kuten puheenjohtaja sanoitte, me teimme useita vierailuja paikan päälle. Tämän voi nähdä myös näissä tilinpäätöksissä miljardia ja miljardia ylimääräisiä määrärahoja on otettu, ylimmäisen määräyksiä on otettu tähän sen jälkeen, kun me ryhdyimme pankkivalvontaa hoitamaan, joten varmaan olisi helpompaa, jos löytäisimme jotain, minkä teimme väärin tai mitä voisi korjata, mutta valitettavasti minä en näe sellaista tiettyä asiaa nykypäivän tiedollakaan en pysty sitä tunnistamaan. Ja koskapa nyt ensimmäistä kertaa yli kolmen vuoden sisällä ilmoitamme, että pankki kaatuu, se on tietenkin hankala ja ikävä tapahtuma itsessään, mutta väärin olisi ollut, että ei olisi koskaan ilmoitettu pankin kaatuvan tai olevan kaatumassa nämä välineet, joita meille on tehty, on tehty sitä varten. Joskus joku pankki saakka kadota markkinoilta, koska pankin johtajat, hallinnoijat eivät ole tehneet hyviä päätöksiä silloin, kun niitä olisi pitänyt tehdä. Tärkeää on se, että on puitteistot, YVM, pankkivalvontaviranomaiset ja muut, jotka tekevät yhteistyötä meidän on tehtävä tämä joustavalla tavalla. Pankki avasi seuraavana päivänä, ei vain Espanjassa, vaan eh, myös Portugalissa, ilman että siihen laitettiin julkisia määrärahoja tai syntyi paineita. Joten äh, kyllä minä sanoisin, että olemme eh, tämän kokeen nyt läpäisseet, vaikka tämä oli ikävä ja kivulias päätös, niin se oli kuitenkin onnistunut. Minun täytyy kyllä sanoa, että en ole valitettavasti samaa mieltä teidän kanssanne. Yhteisen valvontamekanismin puolella olisi syytä tunnustaa, että ongelmia on ollut, kun ongelmia on pyritty ää, määrittelemään ja huomaamaan ja ratkaisemaan. Kyllä ongelma on ollut. Kysymyspuheenjohtaja, Sanotteko te, että mitä lainsäädäntöön tulee? Meillä ei ole MRL-säännöksiä Meillä on kyllä lainsäädäntöä, mutta pankit eivät ole täysin ottaneet tätä käyttöön. Tämä nyt on hyvin paljon aikaa. Mutta kyllähän MRL-säännökset ovat. Kyllä MRL-säännökset ovat paperilla olemassa. Säännöt ovat siis olemassa. We know, but this is not for a debate. Kaksi välttämättä samanaikaisesti emme voi tulkata. Kaikki tietävät, että kestää aikansa ennen kuin täysin on nämä säännökset käyttöön, ja tämä on johtanut siihen, että esimerkiksi tämä kyseinen pankki Mikäli sinun että käyttäen sijoittaja vastuu, silloin olisi koskettu talletuksiin. Mutta kyllähän MRL on olemassa. On, on, mutta on ero todellisuuden ja sitten paperilla olevan tekstin välillä. Sander Loone seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä pitkälti siitä, mitä te sanoitte aiemmin. Tervetuloa Madame Nuille. Olisin vielä palata Banco Popularin kysymykseen. Kymmenisen päivän sitten luin lausuman EKPn varapuolelta Konstantsiolta. Siinä hän sanoi, nyt siteraan, syyt siihen, miksi tämä päätös tehtiin liittyvää, että likviditeettiongelmaan, maksuvalmiuteen, pankista katosi talletuksia. Ei kyse ole niinkään maksukyvyttömyydestä, pikemminkin maksuvalmiudesta, likviditeetistä oli kyse. Tämä oli siteraus ja että mikäli pankki kaatuu tai on kaatumaisillaan, sen arviointi on asia, jota kannattaa pohtia edelleenkin likviditeetistä, mikäli kyse ei ole nähnyt mitään kuvia siitä, kun ihmiset olisi jonottaneet pankin ulkopuolelle nostaakseen talletuksensa. Ja tosin en kyllä asu Espanjassa kenteessä, miltä jäi tämä huomaamatta, mutta milloin haluaisin tietää, mihin toimenpiteisiin ryhdyttiin ja minkälaisia kynnyksiä sovellettiin, kun tultiin tähän päätökseen. Meillä on muitakin tapauksia, jotka ovat eurovyöhykkeillä hautamassa, ja siksi esiin tämän kysymyksen haluaisin verrata tätä lividiteetin heikkenemistä ja toisaalta verrata Montete Paskiin ja Vicenzan pankkiin ja kolmantiitaisen pankkiin. Noiden pankkien tallottajat ovat olleet jonkin aikaa jo huolestuneita. Kuinka te arvioitte näiden pankin tilanteen? Kuinka mihin johtopäätöksen tulette, mikäli noudatetaan samaa järkeilyä kuin tässä Espanjan tapauksessa, kun on kyse lividiteetistä, ja mitä eroa on näiden kolme italiaspankin ja Banco Populaarin Espanjan pankin välillä? Ehkä kenties tämä on kaikkein relevantta kysymys. Ne eivät pääse stressisestä läpi, se on se kaikkein suurin ero. Thank you. Uh, well, uh... Kiitoksia. Tietystikin Usein, mikäli pankki on kaatumassa, likviditeetti, maksuvalmius on se viimeinen pisara, viimeinen vaihe sairaudessa. Mutta kyse ei pelkästään, niin kuin ymmärsit aiemmasta puheenvuorostanikin, kyse ei pelkästään maksuvalmiudesta, mikäli pankki joutuu keräämään miljardia lisää varoja parin kolmen vuoden aikana. Ja viisi miljardia tarvittiin uutta pääomaa saman aikaan tänä vuosina. Ja mikäli pankki olisi pistetty myyntiin, pankin pääjohtaja ja johtokunta – toimia tietyllä tapaa, mutta kyse on rakenteellisesta syystä, ei pelkästään likviditeetistä, mutta likviditeetti oli näiden ongelmien ilmentymä, se viimeinen vaihe tässä sairaudessa. Onkin jonkinlainen kynnys olemassa, että noudatetaan likviditeetin suhteen. Elementti, jota pitäisi välttää, on se, että ei jouduta sellaiseen tilanteeseen, jossa – pankki tietyllä hetkellä ei pysty enää maksamaan velkojaan. Tätä täytyy välttyä. Ja ne, jotka tulee ensimmäisenä kolkuttamaan ovea, tosin tämä nyt on sähköistä toimintaa, mutta sekä ensimmäisenä tulee koputtamaan oveen ensimmäisenä saa palvelua. Tilan, olemme täysin selvillä tästä likely to fail-säännökset, mikäli nyt tai lähitulevaisuudessa rikkoo säännöksiä sellaisella tavalla, että tämä mahdollistaa luvan takaisin ottamiseen ja laitokset, mikäli lähitulevaisuudessa eivät pysty enää vastaamaan veloistaan, laitos on taikka tulee laitos olemaan sellainen, että se ei pysty maksamaan velkojaan ja sillä on maksuvalmisongelmia silloin voidaan ryhtyä, ja, ja, ja tarvitaan tällaista yleistä ylimääräistä rahoitusta, niin silloin voidaan ryhtyä tällaiseen ennaltaehkäisevään uudelleen pääomattamiseen. Tämä on se oikeuden kehys, jossa ollaan. Mikä tämä pankki pystyy maksamaan velkansa, niin ei se ole kaatumassa tai kaatumaisillaan. Mikäli se ei pysty, eikä tule lähitulemassa pysty maksamaan velkojaan, niin silloin se on kaatumassa tai kaatumaisillaan failing or likely to fail, FOLTF-pankki. Ja kun tällainen päätös tehdään, ei ole siihen paljonkaan enää jouston varaa. Me, me katsoimme, että nyt tähän pisteeseen oli tultu, meidän täytyy toimia. On, on kenties parempi tehdä tämä viikonlopun aikana niissä maissa, joissa ei ole tällaista moratoriota, sen varmistamiseksi, että joka se ensimmäisenä tulee koputtelemaan ovea, ensimmäisenä saa rahansa, kun on kyse talleteista. Joskus näin voi käydä eh, myöskin keskellä viikkoa. Näin kävi Panko Populaarin yhteydessä. Mutta meidän täytyy vain tehdä päätös yksinkertaisesti. Ramon Tremon seura- seuraavana. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa jälleen ruva. Nuo Meillä on kysymys vankkopopulaarista ja voin täydentää hiukan tietoja. Ensimmäistä kertaa on ollut tällainen meidän operaatio, ei ole käytetty julkisia varoja ollenkaan pankin kriisin ratkaisussa. Se on hyvä asia, sitä voidaan olla iloisia. Ja näyttää siltä, että yhteen kriisiratkaisun neuvosto on toiminut ripeästi ja asianmukaisella tavalla. Olemme tästä tilanteesta hyvin tyytyväisiä. Sitten jatkossa nähdään Banco Santander voi vahvistaa äh, rahoitustilannetta, mutta se jää nähtäväksi. Minulla on muutama kysymys yksi tästä valvoja, valvontamekanismista EKPn roolista äh, tässä Buller Bank-kysymyksessä. Äh, niin kuin Sander Lunes äsken sanoi, kun pankin johtaja sanoi kesäkuun alussa, että tämä ei ollut maksukykykriisi, vaan maksuvalmiuskriisi. Ja jo johti talletusten pakoon. Jos haluatte tutkia tätä tietoa, joka oli lehdistössä viime viikolla ministeri Quintos sanoi parlamentissa Espanjassa, että alueelliset paikallishallitukset ja ehkä Espanjan sosiaaliturvajärjestelmä jotka suorittivat tämän valtavan talletuspaon. Ei ollut mitään jonoja kaduilla, ei ollut mitään pieniä pientallettajia pyytämässä rahojaan pois pankista, mutta näyttää siltä, että jotkut alueelliset ja paikallishallitukset vettivät miljardeja euroja pankista kaksi päivää ennen tätä interventiota, joten kysynkin teiltä, aiotteko te tutkia mahdollista parlamentin päätöstä, joka sai Popular bankon äh, Sitten alisteinen laina ja myös vaihtovelkakirjat on niiden arvot on laskettu. Onko tämä Popular Bankon malli sopiva tuleville kriisin ratkaisulle pankkien kohdalla? Jos näin on, niin minkä takia kukaan investoisi pankkien äh, arvoasemaltaan heikompaan lainaan, jos näistä vaihtovelkakirjoista annetaan ihan sama korvaus. ensimmäinen osa kysymystänne. Ovatko jotkut vahvemmat, ma- mahtavammat tallettajat, pystyvätkö he vetämään pois talletuksiaan ennen tätä tapahtumaa? Minulla ei ole mitään poliisivaltuuksia, se ei kuulu minun salkkuun ja toimenkuvaan, niin mielestäni tämä kysymys kuuluu Espanjan oikeuslaitokselle ja ehkä markkinaviranomaisillekin. He voivat tutkia tätä ja ryhtyä toimenpiteisiin, jos tarvetta on. Mitä tulee näihin vaihtovelkakirjoihin ja alisteiseen velkaan, nämä ovat tällaisia Gone Concern-välineitä, niin kuin MREL-vaatimukset, ne kattavat suuren osan näistä niin kutsusta koko vaihtovelkakirjoista. Ne, niissä on korkeampi tuotto kuin, kuin seniorin joukkolainoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisten pitäisi ymmärtää yksilöiden, tahojen, yrityksen pitäisi ostaa, ymmärtää, mitä he ovat ostamassa ja mitä ostavat. Minun mielestään vähittäiskauppialle pitäisi antaa lupaa siihen, että he ostavat niitä suoraan, koska silloin tämä sijoittajan vastuu tulee varsin hankalaksi. Voisi olla pari osaketta eh, yhtenäisrahastoissa esimerkiksi, mutta jos, on, jos salkut ovat hyvin moninaisia. Mutta nämä ovat kyllä sellaisia välineitä, jotka vähän niin kuin pankin oman pääoman omistajat silloin, kun pankki on kriisiratkaisussa tai likviditaatiotilassa. Se on vaarallinen väline ja ihmisten täytyy olla täysin tietoisia tästä ostaessaan näitä rahoitusvälineitä ja tietää, mitkä riskit niihin liittyvät. 30 seconds. Yeah. Olen vielä puoli minuuttia. Okei, okay, no no. Minä sekuntia kysymystä varten. Ei, ei, kyllä. Minä kysyin tästä yhteistä valvontamekanismista, aikooko se tutkia, miten Espanjan hallituksen päätös mahdollisesti vaikuttaa, ja mielestäni te et, vastasitte minulle, että ei. Mikä teidän roolinne on? Uh, regional governments maybe... Alueelliset hallitukset, sosiaaliturva ehkä vetivät miljardeja. No. Tähän vastaus on ei, ei se kuulu meidän toimivaltuuteemme, mutta Espanjan oikeuslaitos, markkinaviranomaiset siellä ovat vastuussa tämän tyyppisistä kysymyksistä. Sitten pari viikkoa sanottiin, että pankki oli kuitenkin maksukykyinen. Ja sitten viime viikolla taas hän, tämä johtaja sanoi, että tämä on ihan pelkkä zombipankki. Aiotteko tutkia, miten maksukyvystä siirrytään yhtäkkiä tällaiseksi zombipankiksi? Tästäkin markkinaviranomaiset ovat vastuussa tämän tyyppisistä kysymyksistä. Like saitte vastauksen. Ette ehkä pitänyt vastauksesta, mutta saitte sen. Miguel Urban Crespo. Gracias, eh, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Rova meistä. Banco Popular Pankin kriisinratkaisun jättynyt epäilyä sen suhteen, miten Espanjan pankki ja Euroopan keskuspankki ja itse hallitus ovat jättäneet meidät vieläkin huolestuneimmiksi näistä joistakin kysymyksistä olimme huolissamme tästä menettelytavasta, niin kuin tiedätte, yötä, päivää ennen kuin päätettiin kriisinratkaisusta, oli vahvoja talletusliikkeitä. Tämä on kyllä selvä merkki siitä, että joillakin oli tällaista etukäteistietoa Santanderista ja näin. Sitten pienet, pienomistajat ovat ensimmäisiä kärsijöitä sitten pitää puhua myös tietysti pankin työntekijöistä, jotka ilmeisesti joutuvat kärsimään suuresta Äh, suurista muutoksista. Ja sitten jälleen kerran voidaan nähdä, että tässä että Bankio tapauksessa tuomittiin tämä toiminta ja nyt kuitenkin tällainen taas palaa uudestaan, jotta voidaan helpottaa operaatiota ja esitetään raportti, joka helpottaa pankin myyntiä eurolla. Meille tämä on tällainen huijausmenettely. Haluaisin kysyä, niin kuin puheenjohtajakin sanoi, aiotteko te käydä läpi näitä äh, stressitestejä, joita on tehty Popular Bankin kohdalla ja sitten aikaisempi kolmikko, sanoi, että valtiovarainministeri sanoi, että tämä on tällainen zombipaikka. kun te käydään läpi näitä stressitestejä uudestaan, niin sitten ei ole varmaa, että tämä pankin kriisinratkaisu alo- aloittaa kiistat, joissa siitä, että ei ole noudatettu ö, sitä sääntöä, että mikä velko ei saa johtua huonompaan asemaan. Sitten meidän mielestämme tässä keskittyy jälleen rahoitussektori. Ja meistä tämä on erityisen vaarallista, koska tämä edistää sellaista, että pankeista tulee liian suuria, että ne voivat enää kaatua. Tämähän on nähty muissakin tapauksissa aikaisemmin ja näin ollen järjestelmäriski kasvaa. Vielä lopuksi haluaisin sanoa, oletteko te sitä mieltä, että keskikosten ja suurten pankkien kantokyky on hyvä, hyvä ajatellen eh, valvontamekanismeja ja tällaista järjestelmän riskinhallintaa ajatellen. Toivon, että ymmärsitte. Nyt on oikein puhuttu aika nopeasti. Olette kyllä aika haastava puhuja myös tulkeille. Sitten, mitä te sanoitte ö, tallettajien liikkeistä ja siirtymisestä muut, niin tämä ei myöskään kuulu minun toimivaltuuksiini. En voi osallistua tällaisen, mutta tilaa kyllä on sille, että Espanjan oikeuslaitos tutkii asiaa, minkälaisia talletussiirtoja on tapahtunut ja ovatko jotkut hyötyneet sisäpiiritiedoista jos ovat yrittäneet suojella itseään paremmin kuin pientallettajat. Nyt kuitenkaan kukaan tallettaja ei menettänyt senttiäkään, ei Espanjassa eikä Portugalissa. Siis kaikkia on siis suojeltu, paitsi jos sitten pientallettajat tai vähit pitäisi tällä oli pankin oma pääoma, mutta kaikkihan tietävät, että tämä ei ole tässä ottaa aina riskin, jos on omaa pääomaa hallussa. Toivon, että kaikki tietävät tätä. Äh, tällainen alisteinen laina on vähän sama kuin pankin oma pääoma. Silloin otetaan oman oman pääoman omistaja silloin, kun pankki on kaatumassa, niin joutuu maksamaan tästä. Joten tästä voidaan kyllä oppia. Ja tämä muistuttaa kyllä tosiasiasta. Sitten eh, riitakysymykset varmaan tulee paljonkin tällaista, ja se on ihan normaalia. Ja katsotaan sitten, mitä tapahtuu. Onko tässä tehty jotakin väärin? Onko joku taho toiminut väärin? Jotkut henkilöt tai tahot tai laitokset? oikeus puuttuu tähän. Minä luotan euroalueen oikeusjärjestelmiin kaikissa maissa, että se tekee tehtävänsä. Mitä tulee sitten keskittymiseen ja siihen, että syntyy enemmän näitä liian suuria kaatumia. No ehkä olen väärässä, mutta minulle tässä kyse, kyse koosta, vaan monimutkaisuudesta, luonnollisesti ison tilanne on aina vähän hankalampi kuin joku pienen rahoituslaitoksen, mutta kyse on, eh, kyse on enemmänkin tästä monimutkaisuudesta, eh, sofistikoituneisuudesta, eksoottisista arvinaisista markkinaoperaatioista, eh, taseen ulkopuolisista operaatioista, vähemmän avoimista transaktioista. Tämä kaikki voi olla lähtökohta eri riskeille. Me puhumme vähittäispankkitoiminnasta, mitä tulee Santanderin pankkiin ja tähän pankkiin. Ikävä kyllä varsin usein liike- tai vähittäispankkilainat, asuntolainat, niin kuin tässä tapauksessa usein synnyttävät näitä ongelmia. En usko kuitenkaan, että ostajille tämä on hankalampaa kohde vaan on isompi, mutta en usko, että että on enemmän haasteellisuutta valvojan kannalta kuin aikaisemmin olisi ollut, joten en tunne tästä huolta. Olen pahoillani, mutta puheenaikani päättyi. Ernest Urtasun seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Arva Nui, että olette täällä. Tänään meillä on kolme konkreettista kysymystä. Ensinnäkin varhaisen puuttumisen kapasiteettinen, koska ko- koska 13 artikla sanoo, että teidän täytyy SRBlle ilmoittaa, kun varhainen välintulo tehdään. Ja 27 artiklassa määritellään ehdot sille. Ja on aivan selvää, että jos rahoituslaitoksen rahoitustilanne heikkenee huomattavasti ja nopeasti, mukaan lukien likviditeettiongelmat, niin silloin varhainen välintulo on mahdollinen. Oliko tällaista varhaista välintuloa Banco Popularin kohdalla YVM-puolelta, kyllä vai ei, ja jos ei, niin miksi YVM ei soveltanut tätä varhaista välintuloa, joka säännöissä on? Toinen kysymykseni liittyy pankin likviditeettiin. On aivan selvää, että tietyssä vaiheessa eh, Banco Popularilla eh, likviditeettiaste oli huomattavasti alle pakollisen kynnyksen. Ja minä halusin kysyä, että mistä päivästä lähtien yrittäjän Banco Popolarin likviditeetti oli alle vaaditun kynnyksen. Ja olen varma, että teillä on vastaus, koska Banco Popolaria rahoitettiin Espanjan keskuspankilta ja varmasti valvoitte tätä. Missä vaiheessa tämä siirtyi kynnyksen alle, koska meistä olisi tärkeää tietää, kuinka kauan Banco Popular toimi pakollisten sääntöjen vastaisesti, koska Tämä aste oli 135 prosenttia äh, kesäkuussa, niin ähm, sitten missä vaiheessa se meni alle. Kyse on maksuvalmiusvaatimuksesta. Ja sitten tämä edellinen katastrofi 73 miljoonalla eurolla ähm, poistettiin. Tämä on aiheuttanut suuren ähm, kauhistuksen Espanjassa siellä on pieniä eh, tallettajia, joiden säästöt ovat täysin eh, palaneet. Eh, eikö tämä esitä kysymystä lainsäätäjille, mitä tällaisissa tilanteissa pitäisi tehdä, koska kyllä meidän pitäisi ehkä tällaisetkin määrärahat ottaa huomioon tässä. Kiitoksia. Kiitos. Varhainen väliintulo, se on olemassa ja CRD4, CRR ja BRD-asetukset määrittelevät ne. BRDn kohdalla vastaus on ei. Miksi? Koska meidän on toimittava suhteellisesti. Tämä tarkoittaa, oikeasuhtaisesti tämä tarkoittaa, että meidän on nyt tämä vähimmäistoimiin, joilla saadaan aikaan vaikutusta. Ja nämä kaksi säätelykehystä, varhaisen välintulon menetelmät CR4 ja CRR mukaan ovat ihan tavallista toimintaa, kun taas BRDn alaisena kyse on todella vakavasta varoituksesta, mutta on vaikea eh, laittaa eh, saada niitä aikaan BRDn alaisena, koska meillä on tämä oikeasuhtaisuusvaatimus, vähimmäis eh, toimista, jotka ovat tarpeen. Siksi olen lähettänyt kirjeen lainsäätäjille komissiolle, jossa olen selittänyt, että tämänhetkinen muotoilu on suuri huolen minulle, koska on hyvin vaikea täyttää ne vaatimukset, joissa sitä voidaan soveltaa. Mm, johtuen tästä puutteesta, ongelmasta lainsäädännössä suurin osa jäsenistä niin eh, pitää eh, tilannetta joko liian varhaisena tai liian myöhäisenä. Emme ole koskaan siinä tilanteessa, että se voisi soveltaa. Meillä on, olemme myös ratkaisseet kysymyksen äm, ajattelemalle, että avaamme yhteistyömme kansallisen valvontaviranomaisen kanssa, kansallisen selvitysviranomaisen kanssa paljon aikaisemmin, jopa aikaisemmin kuin jos olisimme näihin aikaisiin välintulotoimiin ryhtyneet. Myöskin koska tämä tiedon vaihto ja yhteistyö perustuu heidän e, tiedon tarpeensa, heillä on tarve tietää paljonkin tietyissä olosuhteissa, ja kun on, emme ole varmia, on parempi antaa enemmän tietoa kuin liian vähän. Mm. Olisi kyllä hyvä, jo, kun tätä VRT uudistetaan, että muutettaisiin ja saataisiin sellainen varhaisen välitulomenetelmä, joka toimii, mm, joka on siis selvä varoitus pankkiireille, joka osoittaa, että te olette nyt sellaisella tiellä, joka johtaa teidät selvitystilaan, eh, ellette nyt heti käänny kannoillanne. Eli tämä on näiden välintulotoimien tarkoitus. En vastaa nyt eh, tämän maksuvalmiusvaatimusten päivittäiseen asteeseen, koska minulla on vaitiolovelvollisuus, mutta kun maksuvalmiusvaatimuksia rikotaan pankissa, niin ensin katsomme, että pystytäänkö tämä ratkaisemaan. Jos pankilla on ratkaisu, niin se voi viedä aikaa. Joissa tapauksissa se voi mennä nopeastikin mutta jos se menee nopeasti, niin silloin se johtuu siitä, että olemme lähellä todellista kriisiä. Joissain olosuhteissa se vie aikaa. Onko palautus mahdollinen ja jos, miten äh, milloin äh, pankki voi taas maksuvalmiusvaatimusvelvoitteet täyttää. Jos näemme, että se ei kykene siihen, niin silloin on kyse enää päivistä ennen kuin teemme tämän päätöksen pankin kaatumisesta. Kiitoksia Marko Valli. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, esitän kysymyksen italiaksi, voitte laittaa kuulokkeet päähän. Äh, alkupuheenvuorossanne sanoitte jälleen kerran, että täytyy äh, toimia nopeasti. Minunkin mielestäni nämä järjestämättömät laidat ovat ongelma, mutta kun meillä on vääristynyt kilpailu pankkien välillä, on pankkeja, jotka ovat taseestaan nämä poistaneet aikaisemmin, kun se oli mahdollisesti. Meillä on pankkeja, mukaan lukee paljon italialaisia pankkeja, joilla on tämä järjestämättömien lainan ongelma. Se, että painostetaan näiden järjestämättömien lainojen myyntiin, syntyy sellainen ongelma, että ne myydään, likvidoidaan hinnoilla, jotka ovat paljon alhaisempia kuin mitä niiden oikea hinta olisi. Eli aiheutetaan liikaa painetta, vääristetään kilpailua entisestään, syntyy vielä suurempi ongelma jo tällä hetkellä hankalassa tilanteessa on eroja niiden pankkien välillä, jotka ovat saaneet tukia, ja sitten on näitä pankkeja, jotka saavat valvontaa viranomaiselta vielä lisää painostusta, että niin täytyy likvidoida, kun markkinoilla toimijoita on vain kolme tai neljä. Helpotatte sitä, että nämä toimijat ansaitsevat näillä järjestämättömillä lainoilla. Lisäksi kolmansien Kolmannen taseen ähm, omaisuuserien lisäksi on myös toisen taseen omaisuuseriä äh, jopa 12 kertaa enemmän kuin järjestämättömiä lainoja, joten meidän pitäisi nyt äh, selvittää, mikä on se todellinen järjestelmäriski, joka meillä Euroopan unionissa on. Tiedämme myös, että on toisen ja kolmannen taseen pääomaeriä, ja haluaisin vihdoinkin ymmärtää, miksi koko ajan puhutte järjestämättömistä lainoista sen sijaan, että ottaisitte myös kerran huomioon toisen ja kolmannen tason omaisuuserät. Kiitoksia. Well, when... Kiitoksia paljon, kun te mainitsitte, että me voisimme toimia varhaisemmassa vaiheessa. En ymmärrä, miksi pitäisi olla liian innokas. 2014 tehtiin päätös, nyt ollaan vuodessa 2017. Me olemme käyneet läpi pitkän prosessin, olemme julkaiseet ohjeistusta, kuulleet eri osapuolia näiden ohjeiden osalta. Ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että, että pankeilta pyydetään nyt tietoa niiden suunnitelmista, joilla ne pystyvät hoitamaan kuntoon järjestämättömät lainat, kuten mainitsin aiemmin. Minähän sanon, että suunnitelmia täytyy olla kunnianhimoisia, koska ei tämä voi kestää kymmenen vuosia, mutta niiden täytyy olla myöskin realistisia. Joten me arvioimme pankkien kykyä hoitaa tämän, tätä ongelmaa. Ja pankit ovat äh, niin kuin luokan oppilaata. Äh, mikäli on luokan paras, vaikka niin hienosti toimikkaan, niin me, mikäli katsomme, että on todellista sitoumusta viedä asia eteenpäin. Silloin me hyväksymme tällaisen suunnitelman, mikä se vaan menee oikeaan suuntaan. Mainitsitte, että kun on kyse homososarien eri myynnistä tiettyyn hintaan, hintaan, joka ei vastaa pankin pyrkimyksiä, niin kyllä, me olemme markkinataloudessa. Ja hinta määräytyy ostajan ja myyjän mukaan. Tarvitaan ostaja ja myyjä. Ja nythän meillä on 900 miljardia järjestämättömiä lainoja euromaissa. Tämä luku pienenä, mutta ei niin kovinkaan nopeasti. Tämä tarkoittaa sitä, että ostajat ovat tässä nyt määräävässä asemassa, eivät niinkään myyjät. Nyt on ostajamarkkinat. Kyllä, hinnat ovat suuri pettymys. Mekin olemme pettyneitä joskus hintoihin, koska mitä enemmän rahaa pankit pystyvät keräämään, sitä vakavaraisempia ja vahvempia ne ovat se maksukykyisempiä ne ovat. Ymmärrän kyllä teidän kannanottonne, mutta ensimmäiset, jotka kolkuttavat ovea, saavat parempaa palvelua kuin ne, jotka ovat viimeisenä silloin, kun on kyse näistä järjestämättömistä lainoista. Mitä tulee sitten kolmostason ja kakkostason eriin? Olisi parempi, että nämä kysymykset jätettäisiin erilleen toisistaan, koska tämä kuulostaa siltä, että katsokaa jonnekin muualle kuin näihin järjestämättömiin maihin, esimerkiksi markkinatoimia tarkastelkaa pikemmin. Meidän täytyy tarkastaa kaikkia osapuolia, kaikkia tekijöitä. Kriisin yhteydessä kriisi liittyy siihen, että markkinatoimiin kiinnitettiin huomiota ja pääoma, puoli merkillä tavalla kakkostasolla, merkittävästi kakkostasolla ja kolmostasolla väheni. Ihmiset, jotka eivät ole täysin tietoisia näistä rajanverostani niin suhteen, kyse on kirjanpidollisista käsitteistä. Kolmostason, kolmostaso on markkinaoperaatiot ja sitten ja markkinahinnat siellä, otan huomioon. Muistutan siitä, että kaiken kattava arviointi ja oikaisut silloin, kun on kyse arvioinneista, arvonarvioinnista 47,5 miljardia on tämä summa, vaikkakin on käyty hyvin tiukka analyysi kolmostasosta ja sen piirin kuluista omaisuuseristä 42,9 luottoja ja 4,6, jotka olivat markkinaoperaatioita. Tästä summa koostui. Tällä hetkellä, kun tarkastetaan ongelman suuruusluokkaa, suuruusluokka ei ole samaa tasoa. Mainitsin, siis että kakkos- ja kolmostason omaisuuserät eivät ole tällaisia toksisia omaisuuseriä. Ne ovat järjestettyjä, eivät järjestämättömiä lainoja, koska muutenhan niihin vaikuttaisi välittömästi markkina arvo, taikka markkinoiden arvo, määrämä arvo ja nämä välineet niihin kohdistuisivat. Me katsomme siis kaikkea mahdollista. Emme kiinnitä vähemmän huomiota tiettyihin riskeihin kuin mitä tällä hetkellä. Emme nyt tuita vain jotain tiettyjä asioita, vaan meillä on erittäin laaja näkökenttä. Pidämme kaikkia silmällä. Liquid and Mutta ne eivät ole likvidejä, kovinkaan likvidejä omaisuuseriä. No se on kyllä ihan totta, mutta se on sitten ihan eri asia jo. Marko Zanni. Si, grazie. Kiitoksia puheenjohtaja eh, Rovanui. Olen pahoillani, jos en ole yhtä innostunut ja yhtä myönteinen eh, kuin eh, te olette BRDD-direktiivin ensimmäisestä täytäntöönpanosta. Hyvin paljon kiistanalaisia kysymyksiä ne aina nousee esiin tietoja, jotka jotkut tiedotusvälineet ilmeisesti saamme ennen teitä ja joita me emme voi saada teiltä. En, en, vaikuttaa siltä, että pankkiunionin eh, epävakaus näkyy tässä ja YVM sen sijaan, että se ennaltaehkäisi ja toimisi ajoissa eh, laaha jäljessä. Eh, eräs kysymys liittyen likviditeettiin, joka ei ole minulle vielä selvinnyt. Viranomainen, kuten te, jonka velvollisuus on valvoa pankkijärjestelmän ja pankkien likviditeettiä, miten voitte mahdollistaa sen, että rahoituslaitos päätyy tilanteeseen, että se ei ole laisinkaan likvidi keskellä viikkoa työpäivänä, jolloin markkinat ovat auki, joka, jotain ei nyt tässä toimi, myöskään teidän valvontanne ei toimi, niiden vakuuksien valvonta tai EKPssä on, koska Banco Popular esitti EKPlle noin 40 miljardin takuutia ja niistä EKP hyväksyneen 3,4 miljardia, alle 10 prosenttia. Vaikuttaa silti, että siellä on todella kattila pohja raaputettu ja te ette huomanneet tätä tilannetta. Eli tarvitsisin nyt selvän vastauksen tästä asiasta. Ja sitten äh, pankkiunionista, BRDDstä. Sen sijaan, että tässä ennaltaehkäistäisiin pankkipakoa, niin äh, tämä äh, ennemminkin vaikuttaa siihen. tässä syntyy sellainen tilanne, että heti kun vähän savua näkyy, niin suuret tallettajat katoavat pankkeista ja pankkipako lisääntyy. Ja yritys myydä BRDn kautta vaikeuksissa olevia pankkeja. Se katoaa siksi, koska hyvin usein sen jälkeen voi saada helpotettuja ehtoja, kuten esimerkiksi Santander, joka tarjosi Banco Popularista korkeamman summan ja sitten se osti joku muu. Niin puhu, te puhuitte puheenjohtaja 10 minuuttia, että antakaa minunkin puhua. Eli eh, jos heti eh, kun eh, syntyy tällaisessa pienessä pikkutilanteessa ongelma, niin mitä sitten, jos on kyse järjestelmäkriisistä? Well, uh, question of... Tämä kysymys, joka liittyi siihen, kun on kyse pankin maksuvalmiudesta ja katsomme, että se on heikoilla, silloin meillä on melkoisen pitkä kausi, niin pitkä kausi kuin tarpeellista, jolloin me arvioimme maksuvalmiutta likviditeettimme olemme sitä erittäin tarkalleen. Kun on kyse vaarallisesta ajan jatkosta, ajanjaksosta, silloin saattaa olla, että valvonta on joka tunti maksuvalvonnan osalta. Mitään Laukaisinta ei ole, kysymys jo esitettiin. Ennen kuin me katsomme, että ei ole mitään riskiä siinä, että on tällainen järjestelmä, että sen kanssa ensimmäisen pyytää rahansa, saa rahansa takaisin, ikään kuin pankki pystyy vielä maksamaan. Ja ennen kuin saadaan lisää likviditeettiä pankille, emme ole sellaisessa tilanteessa, että voisimme pistää direktiiviin tätä kysymystä liittyy kaatumaisilla oleviin pankkeihin tai sellaisia, jotka todennäköisesti kaatuvat. Minä olen itse lainsäätäjä, en ole lainsäätäjä, mutta minun nähdäkseni en usko, että näin on. EBRD, en usko, että No tietystikin joitakin asioita voidaan sen suhteen parantaa, esimerkiksi välintulomekanismit imoratorio, kysymys Niin kohdalla voitaisiin tehdä parannuksia, mutta uskon, että direktiivi kyllä toimii. Kenties ei kaikissa tilanteissa se jää vielä nähtäväksi. Tämä oli yksittäinen tapaus nyt. Mitä tulee maksuvalmiusapuun ela rahoitukseen Näiden ei tämä sinänsä liity EALAhan, mutta nähdäkseni niin pian kuin on kyse riski ongelmista, riskipankeista, ne voivat saada kansalliselta keskuspankilta apua, ELA, maksuvalmiusapua ja pank- keskuspankki kansallinen keskuspankki ja valtiovarainministeri ovat varmiita tukemaan, niin ainakin aiempina vuosina on valvojan omanaisuudessa kansallisella tasolla koin, että kun alkaa syntyä riskejä takaisinmaksun osalta, niin silloin otetaan käyttämään sen veronmaksajan rahaa. Ja silloin täytyy käydä hyvin vahvaa keskustelua ja yhteistyötä valtiovarainministerin kanssa. Enempää en voi tässä oikeastaan sanokkaan. Romana Tomk, seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Konkreettinen kysymys EKPn roolista, mitä tulee tämän tapauksen Sloveniassa muutama sana. En käytä tähän paljon aikaa. Niin kuin monissa maissa kriisin aikana Sloveniassakin oli vakavia ongelmia koskien pankkisektoria. Ja sitten Euroopan komission konsensuksella pää omittamme suurimman valtioomistaisen pankin kohdalla Sloveniassa suoritettiin. Ja selkeä sitoumus tuli myös hallitukselta siitä, että pankki myytäisiin tämän vuoden loppuun mennessä. Mutta vain muutama viikko sitten hallitus päättikin, että ei to- pidä kiinni lupauksesta, että pankkia ei myydäkään. Mutta tähän liittyy kyllä tarina tämän tarinan taakse. Ja jatkuva tutkimus jonka par- parlamentin asettama komitea on tutkinut asiaa, jotta löydettäisiin syy, miksi pankki joutui näin huonoon jamaan. Tutkinta valiokunta on löytänyt yllättäviä, eikä vain yllättäviä, vaan myös järkyttäviä tosiasioita. Äh, valiokunnan löydökset osoittavat, että aikaisemmin pankki ei siis no, lainat eivät aiheuttaneet vain sitä, että piti pääomittaa pankkia, vaan myös pankki itse oli mukana isossa rahanpesuhankkeessa. Ilmeisesti tehtiin lähes miljardin dollarin siirtoja Iranian expert silloin, kun Iranissa oli kuitenkin äh, kauppasaarto. Neuvosto, EU-neuvosto e olisi asettanut sitten kysymykseni teille koska yksi päätehtävistä EKPlla on varmistaa Euroopan pankkijärjestelmän terveys, kestävyys jatkuvan valvonnan kautta ja NLP on yksi tällainen EU-pankki, niin tiesikö EKP näistä säännön vastaisuuksista NLP-pankin kohdalla, ja oletteko saaneet tietoja tästä tapauksesta, tästä rahanpesutapauksesta, ja mitä järkeä sitten on EKPn valvonnassa? Ja kyllähän te tiedätte, että aiotteko ryhtyä toimiin. Mikä on EKPn rooli tässä erityisessä tapauksessa? Kiitän etukäteen vastauksista. Kävin teitä nyt todella huolella, koska monet näistä asioista tapahtuivat ennen kuin olin vastuussa yhteisvalvontamekanismista ja ennen kuin sitä edes oli olemassa. Mitä tulee rahanpesun vastaiseen toimintaan. Me emme ole vastuussa rahanpesun vastaisesta toiminnasta. Se kuuluu kansallisten viranomaisten kontolle. Joskus keskuspankeille kuuluu myös osa näitä tehtäviä. Pankki pankkivalvonta saattaa kuulla, mutta me emme ole vastuussa rahanpesun vastaisesta toiminnasta, joten me emme toimi tällaisena tahona emme käsittele tämän tyyppisiä kysymyksiä. Mutta tietysti kun, jos saamme tästä tietoa, niin kuin aina ei kuitenkaan ole, niin meistä tämä on merkki todennäköisesti huonosta riskinhallinnasta, todennäköisesti heikosta sisäisestä valvonnasta, heikosta hallinnosta myös se on merkki. Me olemme sitten tarkastella syvällisempi juuri näitä elementtejä varmistautuaksemme siitä, että, ei, että tähän ei liity sellaista riskiä, joka voi uudelleen tulla esiin. Ja tietenkin tämä on hyvin kielteistä, kun arvioimme pankkia, mutta siinä on oikeastaan kaikki, mitä voin sanoa, koska me emme ole vastuussa rahanpesun vastaisesta toiminnasta. Pervash Beres. Euh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymykseni liittyy Pankko Populaarin tapaukseen edelleenkin, koska loppujen lopuksi, mikäli tarkastelemme tätä, niin kaikki meni hyvin, koska ostaja löytyy. Mikäli ostaja olisi ollut, mitä sitten olisi tapahtunut? Ja kun otetaan huomioon omistuserien jakautumisen Espanjan ja Portugalin välille, ja kun ymmärretään se, miten neuvotteluita käytiin, Espanjan viranomaiset olivat siellä etupäässä – keskustelemassa. Ja mikä vaikutus tällä oli pankin kriisin ratkaisuun Portugalin osalta? Mikäli ymmärsin oikein teidän tehtävänne, sitä mitä selititte ja kun totesitte, että kaikki meni hyvin, niin mikäli ei olisi ollut tätä ostajaa, niin Eikö silloin siitä ollut tarpeen varmistaa jonkinlainen eurooppalainen talletustakuu, eikö se osuuta tarpeen? Nyt kun ratkaisu ei ole tähän löytynyt edes eriksen kaltaista ratkaisua, ja kun, niin kauan kuin se ei ole ostanut, astunut voimaan, niin EB, eikä EBRD, niin äh, eikö tämä ole merkittävä ongelma? Toisaalta te ette ole vastuussa siitä, että taistellaan veron kiertoa vastaan – mutta sitten mä haluaisin esittää teille, tai olen esittänyt teille kirjallisen kysymyksen, johon en ole vielä saanut vastausta. Tämä liittyy hiljattain julkaistuun tutkimukseen, jonka teki Oxfam. Siinä tunnistettiin joitakin toimia, joihin monet Euroopan pankit ovat ryhtyneet äh, veroparatiiseissa. Juridisesti katsottuna tämä ei kuulu teidän toimialanne, mutta samanaikaisesti se tosiasia, että on valvontaa, niin eikö tämä mahdollista kuitenkin sen, että voidaan tarkistaa pankkien toimintaa ja varmistaa, että pankit pitävät kiinni vakaus, vakausperiaatteista. Tehän olette eurooppalainen pankkivalvoja. Mikäli te ette tee tätä tehtävää, niin kuka sen sitten tekee? Ja mikäli te sanoitte, että teillä ei ole keinoa tehdä tätä, tämä ei kuulu meille, Oxfam on tähän tarttunut tämän kulminut tehtäviin, niin eikö nyt pitäisi nopeasti sitten vaihtaa lainsäädäntöä tämän valossa, jotta tämä yhteinen valvontamekanismi saisi uusia tehtäviä? Very much uh, on the... Kiitoksia paljon. Sallin, että vastaan englannin kielellä koko valiokunnan etuja silmällä pitänyt. Ensinnäkin te sanoitte, että ongelma, ongelma ei ollut, koska ostaja löytyi yksittäistapauksessa oli yksi ainoa oste koko pankkia varten, joka osti kaikki velat ja saatavat ja kaiken ja myöskin juuri sen riskin, joka liittyy siihen, että pääomaa oli haettu markkinoilta vuonna 2016 aivan hiljattain sellaisten tilien pohjalta, joita myöhemmin jouduttiin sitten muuttamaan, niin tämähän johtaa ihan vaan taatusti syytte toimii. Siitä huolimatta ostaja sanoo, että okei, minä otan tämän koko roskan ja minä hoidan kaikki pankin ongelmat kuntoon. Mikäli olisi ollut toinen tilanne, mikäli ostaja ei olisi ollut, eikä ostaja olisi ollut, tai ostaja ei olisi ottanut kaikkea tätä kontolleen, niin oliko sitten SRP käyttänyt rahaa hyväkseen esimerkiksi ottaakseen huomioon tämän syyte, syytteeseen riskin ostajan kohdalla? Vai oliko tässä erotettu, olisiko pankin heikommat osat erotettu toisistaan, esimerkiksi kiinteistöpuoli ja sitten myyty osa, pankki, osa vain pankista, mikä on ollut toinen. Ei tämä ole ihan mustavalkoista, koska EBRD sanoo erilaisia vaihtoehtoja. Osta, joko voi ostaa koko roskan ja sitten keskellä viikkoa, mikä toiminta jatkuu ilman mitään häiriöitä ja pankki on edelleenkin auki, niin tämä on kyllä minun nähdäkseni paras mahdollinen ratkaisu. Tämän parempaan emme pystyneet tässä tilanteessa se keskellä viikkoa seuraavana päivänä pankki aukasi uudelleen ovensa ilman mitään häiriötä. Työtä olette kyllä aivan oikeassa, kun te sanotte, että järjestelmä edes edisjärjestelmä vielä puuttuu. Joten kun on kyse seuraamuksista, silloin kun ei ole ostaja koko pankille, niin esimerkiksi Portugalissa talletussuojajärjestelmä varat on jo käytetty muiden pankkien ja muiden ongelmien hoitoon. Niin silloin tässä on ongelma. Ja koska kysely tytäryrityksistä, vaikka pankki jouduttikin likvidoimaan, että mikä se on jouduttu likvidoimaan, silloin kyllä Portugalinkin viranomaisikin ollut velvollisuus huolehtia talletussuojasta. Tämä olisi ollut kaikkea muuta kuin optimaalinen ratkaisu, ihan varmasti. Meidän täytyy varmistaa, että saamme eurooppaisen talletussuojajärjestelmän, mutta uskon vahvasti, että kun meillä on SSM, yhteinen valvontamekanismi ja pankkien kriisiratkaisuja, elvytysdirektiivi niin tämä voisi täytyy sanoa, että sekä Espanja että Portugalin viranomaiset ovat erittäin yhteistyöhalukkaita meidän kanssamme. Ja tämä mahdollisti sen, että meidän menestyksekkäästi saatiin hoidettua tämä ongelma Irlanti sitten tänä päivänä. Huhtikuusta lähetitte minulle kirjallisen kysymyksen. 8. kesäkuuta vasta se saatiin, siksi te ette ole vielä saaneet vastauksesta, vastausta. Kollegat tekevät työtä asian suhteen 8. kesäkuuta eteenpäin. Tänään sain vastausluonnoksen, jota minun täytyy vielä kyllä syynätä. Joudun tarkastamaan sitä vasta Brysselin tullessani. Olen pahoillani, mutta me saimme tämän vasta 8. kesäkuuta. I fully, as a citizens, uh, share... Uh, Kansalaisena minä olen yhtä mieltä teidän kanssanne. Kun te sanoitte, että täytetään sitä rahanpesua vastaan, veroparatesia vastaan, että tällaista ei, toimintaa ei pitäisi sallia ja siitä pitäisi rangaista. Minä en tunne minkäänlaista myötätuntoa näitä ilmiöitä kohtaan ja ihmisiä laitoksia kohtaan, jotka tällaiseen syyllistyvät. Niitä kohtaan, jotka eivät anna omaa panosta yhteiskunnan rahoittamiseen. Tämä ei kuulu meidän vastuualueeseemme, ei siksikö, etteikö meillä olisi riittävästi resursseja, mutta parlamentin tehtävänä ja lainsäätien tehtävänä olisi päättää, pitäisikö olla eurooppalainen rahinpesun vastainen järjestelmä vai ei. Itse asiassa tämä olisi hyvin mielekäs ajatus, koska joukko pieniä maita tietyillä alueilla merkittävästi merkittävässä määrin käteeksen maksupalveluita. Nyt en muista, mikä tämä englannin kielellä. Ja tämmöisen kirjanvaihtopankkeja, joiden kanssa ne tekevät äh, bisneksiä. Mutta meillä on jo nyt 19 kumppania NCAtä ja keskuspankkeja ja 25 eri laitosta saman pöydän ääressä, mikäli lisätään tänne mukaan rahanpesun vastaiset toimijat, jotka eivät aina ole välttämättä samoja laitoksia, tai miltei e, eivät koskaan ole samoja laitoksia, paitsi Ranskassa, niin tästä tulisi kokonainen parlamentti tästä valvontaelimestä, mikäli otettaisiin tämäkin asia kontollemme, joten pitäisi olla erillinen järjestelmä rahanpesun vastaista toimintaa varten. Thank you. Gabriel Mato. Gabriel Mato seuraavana. Presidente, yo incido en Banco Popular, Niin tämä Banco Popular tämä on huolestuttaa pieniä, pientalletteja sijoittajia, koska se on jotakin on mennyt pieleen ja mielestäni tämä on myös huolestuttava, koska, koska tässä on pelissä yhteisen valvontamekanismin uskottavuus jopa. Ja olen hiukan huolissani siitä, mitä te sanoitte, arvoisa puheenjohtaja, koska mielestäni tässä on tiettyä itsetyytyväistä. Jos sanotaan, että tämä on ollut onnistuminen, menestys, ja pankki voidaan avata ilman julkista rahaa, ja niin se on sitten menestys ja kriisinratkaisumekanismin mekanismi, onnistuminen ja osoittaa, että talous on vahvalla pohjalla Espanjassa, ja niin kuin on sanottu, pankki pystyy vastaamaan tilanteeseen, mutta joku tässä on kuitenkin on mennyt pieleen. Jos vuosi sitten se kävi, läpäisi kaikki stressitestit ja kävi ilmi, että se pystyy haitallisessakin tilanteessa toimimaan, niin mitä sen tapahtuukaan? Ei, joko ei toiminut kunnolla tämä stressitesti tai sitten testivastuulliset eivät löytäneet näitä virheitä tai te sanoitte jotakin, jota seurasin. Jos kaikki tämä sujuu kunnolla. Miten sitten päädyttiin tähän loppuratkaisuun? Minä todellakin epäilen tätä ja haluaisin, että kertoisitte minulle, onko joku mennyt pieleen ja mitä voidaan oppia siitä, mitä nyt on tapahtunut mielestäni. Että järjestelmän ensimmäisen täytäntöönpanossa me pidämme sitä hyvänä järjestelmänä, mutta joku on tässä kuitenkin mennyt pieleen. Vai uskotteko todella, että kaikki sujuu aivan oikein? Mitä tulee valvontaan, toistan. Siltä kannattaa siis katsottuna joku meni pieleen, koska haluaisin tietää, onko valvoilla tarvittavat välineet, jotta voivat reagoida näihin tilanteisiin? Puuttuuko ehkä välineitä tai on välineitä, mutta ei ole kunnolla käytetty vai mikä tämä tilanne oikein on ollut? Sitten vielä lopuksi haluaisin tietää, toiminko tämä teidän mielestänne hyvin, siis kriisin ratkaisukysymykset ja maksuvalmiusasiat. Toimiko tämä kaikki, koska me emme todellakaan voi ihan rauhallisin mielin suhtautua tällaiseen tilanteeseen. Kiitos. Thank you very much. Well... Kiitoksia. Näyttää siltä, että kuulen teiltä sellaista, että pankin sulkeminen on sellaista, mitä ei pitäisi koskaan tapahtua. Me yli kolmessa vuodessa vain yksi pankki on todettu lähes kaatumassa olevaksi ja tämä pankki avasi ovensa ihan seuraavana päivänä. Ja vain eh, tietyt velkojat menettivät rahojaan. En sano, että tämä on helppoa tai kunnio, kunniallista tai upeaa, mutta pelkään kuitenkin, että tai toivon vain, että voimme toimia samalla tavalla seuraavan kerran, kun joudumme tekemään tällaisen tuskallisen päätöksen, että pankki voidaan avata seuraavana päivänä ilman, että kukaan menettää rahojaan. Ja viesti, jonka tähän mennessä olen kuullut, ei ollut se, että meidän ei pitäisi koskaan ikinä todeta, että pankki on epä, epä, epäonnistunut. En voi kuitenkaan luvata tällaista. Ajatelkaa nyt hiukan vahinkoa, jota tämä luo kaikille muille vahvoille pankeille, että olemme pankissa on liika, tilanteessa, missä on ylikapasiteettia pankkipalveluista, ja sitten me keinotekoisesti ylläpidämme esillä kaikkeinta pankkeja, joilla on ongelmia. Mielestäni se olisi todellinen ongelma, ei se seikka, että kerran kolmen vuoden aikana ilmaisimme, ilmoitimme, että kaksi pankkia oli kaatumassa ja kuitenkin pystyttiin pankkiin ovet avaamaan seuraavana päivänä. No mitä tästä voitaisiin sitten oppia? Kyllä. Minä näen kahdenkinlaisia asioita, joita voidaan oppia. Ensinnäkin valvojalla pitäisi olla enemmän valtuuksia vaatia tar- ajoissa sieltä ruvetaan ryhtymään varauksiin. Jos puuttuu pääomittamista, niin siihen pitäisi äh, käyttää yhtä, oma pääoma. Meillä on joitakin pankkeja, joilla on erittäin hyvä ydinpääoma tilanne, mutta niillä on kuitenkin paljon järjestämättömiä saamisia. Ja heti kun ne alkavat tarttua näihin kysymyksiin, niin taas se äh, pienenee, joten tämä pitäisi olla asteittaisempaa. Meillä on näitä vanhoja tai ennastaan huonoja saamisia. Ne pitää käsitellä lainatyypin mukaisesti ja pitää tarkastella sitä pankkipankilta, mutta tulevaisuuden varalta meidän pitää näin tehdä. Meidän pitää varmistaa, että heikot luotot, järjestämättömät lainat katetaan varauksilla ajoissa ja sellaisilla varauksilla, joiden kautta pystytään hoitamaan nämä järjestelmät, lait, ei sellaisilla varauksilla, joiden avulla niitä ei voida myydä. Ei hän sanot, että ongelma olisi ollut pankin sulkeminen. Lyhyesti että ikävä kyllä tämä pankki ei sulkenut ovien ja kaikki me tiedämme tämän. Tämä ei johtunut valvonnan onnistumisesta, vaan siitä, että Espanjan talous on vahvana ja taustalla löytyy Santander-pankki. I, I you, you need to reply. En usko, että teidän tarvitsee tähän vastata, eli sitten halua välttämättä. In any case, here... Oli miten oli, ei kukaan sanonut, että ongelma olisi ollut pankin kriisin ratkaisu, vaan ongelma oli se, että tämä tapahtui niin, että tämä oli yllätys ja yllättävää se, että mitä on tehty aiemmin ja pankilla oli puhtaa paperit ollut pitkään. Tämä on se ongelma. Edustaja Fernandes. Kiitoksia puheenjohtaja. Istun täällä. Jatkamme tästä Popular Pankista. Te sanoitte, että Popular Bankin tilanne ratkaistiin, mutta syntyi jännitetä. Te ette ehkä tiedä, että markkinaviranomainen on pyytänyt, kieltänyt lyhyeksi myynnin pankeissa ja rahoitusmarkkinoilla oli aika paljon vaihtelua tässä tilanteessa, joten kyllä tässä nyt jännitetä vaan syntyi. Minä todellakin epäilen sitä, että Popular Pankilla ainoastaan oli tällainen likviditeettiongelma. Jos se olisi ollut vain maksuvalmiusongelmia, niin sitten on riittävät välineet kyllä olemassa, jotta voidaan tarttua näihin ongelmiin. Ja on aika outoa, että näitä likviditeettivälineitä ei olisi käytetty. Te sanoitte, että parhainen toiminta, jonka, johon te voitte ryhtyä, että pitäisi sitä tar- so- sopivan ajatellen kustannuksia, mutta sitten kuitenkin siirryttiin kriisiratkaisuun. Toisaalta miten on mahdollista, että Popular Bankon kaltainen pankki edelleenkin pystyy pitämään kiinni likviditeetistään niin miten on mahdollista, että muut toimenpiteet, joilla pyritään antamaan maksuvalmiutta, likviditeettiä epäliikvidisissä tilanteessa pankille, ei ole, niitä ei kuitenkaan käytetty riittävällä tavalla. Niin minä tosiaankin nyt uskon, että todennäköisesti tässä oli maksukyvyttömyysongelmia taustalla. Ja kysymys kuuluu, kun ajattelet, että näitä toimenpidepakettia. Ja jos valvonta on jotenkin epäonnistunut ja jos ei epäonnistunut, niin uskotteko te, että tase, jonka pankki antoi, oli oikea vai oliko tase jotenkin manipuloitu? Sitten haluaisin kysyä teiltä vielä Loitemi raportista, joka aloitti tämän kriisin, se pitäisi julkaista tämä raportti. Me on tärkeää tietää, miten määriteltiin tällainen lisäpääomittamisen tarve kahdeksan miljardia euroa. Ajatteko te julkaista tämän raportin? Nämä stressitestit, laaditaan Euroopan pankkiviranomaisen toimesta, eikä teillä ole painoarvoa tässä. Meistä kyllä tässä on ollut nyt valvonnassa ongelmia. Onko se sitten mekanismia tai sitten tällaista mahdollista todellisen tilanteen peittelyä ja taseen peittelyä. Sitten kriis, kriisinratkaisu, jossa oliko se tällainen aikaisemmin myynti, se voi synnyttää ongelmia. Ajatellaan tulevia pankkikriisejä sikäli, että mahdolliset ostajat voivat epäillä sitä, että on parempi odottaa kriisinratkaisun saakka kuin ostaa sitä ennen pankkia, koska tämä voidaan ratkaista tämä osakkeenomistaja kysymys myös. Kiitos. Kysyitte minulta paljon kysymyksiä, jotka menevät luottamuksellisuusvaatimukseni vastaan, joten en voi vastata tämän pankin tarkkaan tilanteeseen. Tästä likviditeettikysymyksestä voin sanoa vain, että tietojeni mukaan, koska minä en ole valvontapuolella, kun on kyse Eh, elasta, niin eh, vakuuksilla sitä saa, mutta se on kansallinen päätös ja sitten heidän on käynyttävä EKPn ehm, e-, e puoleen, mutta tämä on kansallinen riski ja se tehdään eh, alussa riippuen summista kansallisella tasolla. Sitten virheet valvonnassa. Tietenkin me teemme hyvin tarkan ruumiinavauksen avauksen mutta tällä hetkellä on vain eh, erilaisia tilanteita, jotka ovat seuranneet toisiaan ja elementtejä, eh, jotka johtivat pankin siihen eh, tilanteeseen, että se oli kaatumassa. Me olimme sitä mieltä. Ehm, ja tämä on nyt väliaikainen arvio. Katsotaan sitten, kun tehdään tuo jälkikäteisarviointi, että mitä olisimme voineet tehdä. ostaja ja hänen ähm, moraalikatokysymyksensä. No, tietenkin on saatava hyväksyntä kummaltakin puolelta, myyjä ja ostaja. Ja hyvin monissa tapauksissa, en nyt halua keskustella tästä, vastustusostolle normaali olosuhteissa tulee myyjältä, joka ei odottaa hintaa, joka ei ole se hinta, jota ollaan valmiita maksimaan, koska Banco Popular oli markkinoille sanonut, että he haluavat myydä. He avasivat tällaisen darkroomin, jossa oli nämä tiedot, ja sitten pankit olisivat voineet esittää tarjouksia. Jotkut tiesivät tilanteen, olisivat voineet tehdä sitä nopeammin, mutta myyjä ei päättänyt myydä sellaiseen hintaan, jota tarjouskilpailun osallistujat tarjosivat. Tämä on vähän samankaltainen kysymys kun nämä lainat sanotaan, että myyntiä ei voi tapahtua, koska hinta ei oikealla tasolla yleensä. Jos myyn asuntoni esimerkiksi, niin on hyvin yleistä, että ajatellaan, että arvo on suurempi kuin mitä se on, koska minä pidän asunnostani, koska minulla on hyviä muistoja siitä. Tämä on sama tilanne, kun myy on tietynlainen kuva hinnasta, mutta loppujen lopuksi korrekti hinta on se, jolla joku on valmis sen ostamaan. Jos ei ostaja ole tällä hinnalla, niin sitten ostajalla on kyllä paras mm, asema, joten siksi tämä kannattaa tehdä vapaaehtoisesti ajoissa, ettei synny tällaista moraalikatoa, josta puhuitte. Kiitoksia. Te luotatte siis, että markkinat ovat aina täydelliset ja toimivat aina erilaisesti. Tämä teki minun suuren vaikutuksen uskonne. Hübner ja Morgan vielä. Kaksi viimeistä kysyjää. Ikävä te odottamaan. I would like to, I don't know. Kiitoksia. En tiedä, milloin näemme teidät seuraavan kerran, arvon puheenjohtaja. Nyt haluaisin esittää kysymyksen, joka liittyy pian esiin tulevaan tapaukseen. Te mainitsitte tänään, että te ette äänestä pankkiviranomaisen puolella ja olette helpottunut siitä. Jotkut ihmiset, jotka uskovat, että teidän pitäisi saada äänestysoikeus pankkiviranomaisen puolella, kun on kyse yhteistä valvontamekanismista. Niin, tähän liittyy ajatukset pankkiunionin perustamisen takana. Jotkut uskovat Euroopassa, että meidän pitäisi siirtää EBA lähemmäksi SMM, SSM, ja saman aikaan SSM pitäisi mennä kauemmaksi EKPstä. Jotkut uskotaan, että nämä laitokset pitäisi pitää tiukasti erillään ja että pankkiviranomaisen täytyisi eriäkin olla säätäjä ja teillä pitäisi olla valvoja. En tiedä, oletteko te pohtineet tätä puolta ja millä tavalla haluaisitte tulevaisuudessa asian kehittymään. Luigi Morgano. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia, kiitos puheenjohtaja. Viimeisimmässä keskustelussa, jota teillä on ollut tämän valiokunnan kanssa. Hyvin usein käsiteltiin asioita, jotka liittyvät niin kutsuttuun pankkipakettiin. Se oli ihan ymmärrettävä, vaikka ja joskus on nostettu esiin erillisiä säädöksiä. Tällä viikolla keskustelee esimerkiksi CRRn ensimmäistä muutosehdotuksesta, eli siirtymävaiheen tai jolloin EFRS 9 otetaan käyttöön. Te kannatatte tällaista staattista lähestymistapaa. Sanan tämän, koska dynaaminen lähestymistapa mahdollistaisi sen, että voitaisiin olla linjassa Yhdysvaltojen kanssa, jossa tämä sama tilintarkastajaperiaate astuu voimaan. Tässä myös Euroopan pankkiviranomaiselta pyydetään antamaan kertomus poikkeuksista. Tämä saattaisi aiheuttaa kilpailukykyhaittaa Euroopan pankkialalla, myöskin jos otetaan huomioon se, että mitä markkinoilla tapahtuu. Lisäksi hyvin lyhyessä ajassa, kun kasvu ei ole vielä vakaata ja kun ei ole markkinoita, jotka pystyvät ottamaan vastaan nämä ähm, järjestämättömät lainat, siis nämä, nämä tietynlaiset äh, omaisuuserät, niin silloin mm, hinta saattaa olla liian korkea. Lisäksi äh, Banco Popularin kohdalla on tapahtunut ensimmäinen selvitys äh, ja tämä osoittaa, että BRD nykyisessä muodossaan ei ole ongelmaton. Siksi kysyn teiltä, ettekö ole sitä mieltä, että meidän pitäisi ensin kehittää enemmän kokemusta nykyisistä säännöistä, ja oletteko sitä mieltä, että nämä muutosehdotukset saattavat vaikuttaa heikentävästi Euroopan pankkijärjestelmän vakauteen ja talouden elpymiseen? Kiitoksia. Minä reagoin nyt siihen, mitä puheenjohtaja on että luotan liikaa markkinoiden toimimisen. Niin no ei kyllä, en ole luottavainen markkinoiden suhteen tietyissä asioissa, erityisesti mitä tulee pääomittamisen korkeaan hintaan. Se oli yksi ongelma ja todennäköisesti tämän takia pankki ei ollut valmis myymään itseään hintaan, joka oli sopivampi. Johtokuntapankissa oli sitä mieltä, että juuriset riskit ovat liian korkeita, jotta, hyväksyttäisiin, jotta voitaisiin hyväksyä paljon alhaisempi hinta kuin markkinahinta, joten en luota markkinoihin kaikissa ja jo kaikissa asiassa. Joskus ne toimivat hyvin, joskus taas toimivat vähemmän toimivat hyvin. niin en äänestä Euroopan pankin omaisessa, mutta Euroopan ääni pitäisi siellä kuulua mielestäni paremmin. Olin aika hämmästynyt, että Andrea Ria ei äänestä Euroopan pankkiviranomaisissa. Se on virhe, että näin ei ole. Me toivomme, että kansalliset äänet pöydän ääressä johtavat eurooppalaiseen päätökseen. Olen varma, että näin usein tapahtuu, mutta ei ehkä kuitenkaan aina, joten eurooppalaisen äänen pitäisi kuulua paremmin pankkiviranomaisesta lähtien liikkeelle Andrea Erjasta itsestään. Minkälaisia muutoksista tarvittaisiin Euroopan kirjanomaisessa Brexitin takia? No ei selkeitä näkemyksiä siitä, mutta mielestäni sillä on kaksi eri roolia. Se toimii tässä sääntelyyn tekee sääntelytyötä, yrittää harmonisoida direktiivejä, tehdä asetuksen toimivaksi, koska se on, siitä onkin hyötyä, koska jos se ei näin tekisi, niin me joutuisimme itse näin tekemään, ja siinä on paljon kyllä työtä. Sama koskee kansallisia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa. Mielestäni pankkiviranomaisella on roolinsa – sääntelymielessä enemmän. Sitten mitä tulee IFRS 9, en puolla sitä, että välittömästi otan tätä täytäntöön panna. Jos ette äänestä näistä nopeista muutoksista, jotka on esitetty, niin silloin tulee tämä välitön täytäntöönpano koskien kansainvälisiä tilinpäätöstandardeja. Tässä on kyseessä Euroopan parlamentin päätös, ja tätä kautta voidaan välttää tämä välitön toteuttaminen, koska se löytyy nyt hetkisestä tekstistä, että minä puolan sitä, että asteittain otetaan järjestelmä käyttöön, mutta tämä pitäisi koskea vain alustavaa äh, ydinpääoman lisäystä, joka voisi liittyä IFRSn vakavaraisuus täytäntöönpanopuoleen. puoleen mutta otetaan kaikki asettaen käyttöön, niin kuin usein on sanottu, en usko, että se on mikään hyvä idea, eikä näin voida parhaalla tavalla valmistautua tilanteeseen, missä olisi vähemmän järjestämättömiä lainoja. Me kohtelemme näitä jäljellä olevia lainaerejä realistisesti, kyllä, mutta yritetään nyt välttää se, että tulee enemmän näitä järjestämättömiä lainoja. Kiitoksia paljon teille, Daniel Nui. Miten tämä sanoisin? Tein erittäin intensiivistä keskustelua. Aihe oli erittäin monimutkainen ja haastava. Minun täytyy sanoa, että mitä tulee mahdollisiin puutteisiin, jotka liittyvät pankkopopulaarin hoitoon. Tästä on tietenkin eri mieltä. parmin täytyy seurata tätä paremmin ja syventyä tähän asiaan, että paremmin ymmärrämme, mistä oli kyse. Meidän täytyy olla varmoja nimittäin siitä, että sovellamme parhaita mahdollisia välineitä. Mikäli riittäviä välineitä, silloin täytyy parantaa työkalupakkia, koska tehokas valvonta on äärimmäisen tärkeä, varsinkin kun otetaan huomioon se, että tilanne on vähemmän kuin optimaalinen. Yritän nyt puhua tämän saada tämän myönteiseen henkeen, kun nykyinen puitekehys ei ole vielä riittävä ja pankkiunionia ei ole vielä loppuun saatettu. Sitä puuttuu vielä paljon. Kiitoksia paljon. Jatkamme keskustelua tulevaisuudessa ja katsomme, mikä on toiminut, mikä ei ole toiminut tässä koko prosessissa. Kiitos paljon. Dear colleagues. Arvon kollegat, nyt haluan toivottaa tervetulleeksi Maltan valtionvarainministerin Eduard Skikluunan. Kiitos siitä, että olet täällä tänään. Pyydän anteeksi, aloitamme näin myöhään tämän keskustelun, mutta kävimme juuri erittäin intensiivistä keskustelua, kun kuulimme yhteisen valvontamekanismin puheenjohtajaa. Keskustelu vei hieman pidempään kuin mitä oli määrä. Kiitoksia, että olette täällä tänään. Kiitoksia, että hyväksyitte meidän kutsumme tulla mukaan ja kertomaan Maltaan puheenjohtajakaudesta talousarvion, talousvaliokunnan toimialan kuuluvissa asioissa. Olen myöskin onnitella teitä, ministeri Skikkulena, ja myöskin valtaa muutenkin otteisiin puheenjohtajamaana, koska mitä tulee talousasioihin, te olette onnistunut puheenjohtajakaudella aivan erinomaisella tavalla. Malta toimi puheenjohtajana lukuisissa kolmintakantakeskusteluissa puolivuotoskaudella. Se onnistui viemään asioita lävitse esimerkiksi Euroopan perustamisasia, tilastoohjelma, riskipääoma-asia. Nämä saatiin hiottua loppuun. Järjestys saatiin monissa asioissa esirahoksesta, rahanpesusta. Siitä käydään nähdäkseni vielä lisää kolmi esiristä nimittäin Joten näissäkin asioissa edistyttiin. Haluan todellakin onnitella teitä erilaisesta työstä ja erilaisesta yhteistyöstä teidän kanssanne. Ja onnittelut hienoista saavutuksista, joita nähdäkseni saimme aikaan jalamelti ottaen. Te johditte myöskin ECOFin neuvosta ja onnistutte viemään asioita lukuisia asioita mukaan luottuna verotuskysymyksiä veitte siellä eteenpäin. Voisin muistuttaa kollegoita siitä, että keskustassa keskitytään Maltan puheenjohtaja kauteen, ei esimerkiksi siihen, että Skikluna on Maltan valtiovarainministeri. Joten nyt täytyy muistaa tämä. Ja nyt Edward, ole hyvä. Kiitoksia äh, puheenjohtaja Roberta, kollegat, hyvät äh, ystä- äh, jäsenet. On aina ilo palata takaisin Euroopan parlamentin ekon valiokuntaan. Olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta korostaa sitä edistystä, mitä on tapahtunut tämän puheenjohtajuuskauden aikana ainakin pääkysymyksissä asialistallamme ja haluaisin myös käsitellä niitä kysymyksiä, joita työstämme vielä jotka eivät ole vielä saa, joita ole vielä saatu päätökseen. Voimme keskustella niistä, niissä kysymyksissä, joita Äh, tulee sitten puheenvuoroni päätteeksi. Äh, kuten puheenjohtajakin haluan sanoa, että äh, olemme kaiken, kaikkiaan tyytyväisiä siihen, mitä olemme saavuttaneet. Meillä oli pääomamarkkinaunioni, verotus muun muassa. Ja myös työ, joka on käynnissä, on varsin pitkällä ja toivomme, että jopa kuun loppuun mennessä jotkut asiat saadaan vielä päätökseen. Minä teen tämän muistaen taloustilanteen aina. Me emme voi jättää sitä huomiota, Me olemme elpymässä, elpyminen vahvistuu, olemme iloisia siitä. Näin meille kerrottiin euroryhmässä ja myöskin Ecofinissa komission toimesta ja Euroopan keskuspankki näin sanoi. Ja elpyminen näyttää olevan varsin laajapohtaista, se ei kosketa ainoastaan tiettyjä aloja. On rauhoittavaa huomata, että taloutemme ovat kestäviä ja epävarmuus on vähentynyt, kun jotkut riskit eivät ole toteutuneet viime kuukausina. Samanaikaisesti kaikkia jäsenvaltioita kohtaa haaste taata pitkän ajan toimia. Tämä tarkoittaa toimenpiteitä sekä kysyntä- että tarjonnan puolella. Ja tähän me keskityimme puheenjohtajuuskautemme aikana. Johdimme neuvoston toimia finanssi- ja talouspolitiikan koordinoinnissa, verotuksessa, rahoitussääntelyssä ja lainsäädännössä pankkiunionissa ja pank- pääomamarkkinaunioniasioissa. Aloitan neuvoston työstä liittyen talouspolitiikan koordinointiin. Maaliskuussa neuvosto hyväksyi 2017 suositukset euroalueelle. Tätä seurasivat rakentavat ja suorat keskustelut ministereiden kesken ja se, että hyväksyt ja näiden keskustelujen tulosten hyväksyminen Euroopan neuvostossa monet äh, toimenpiteiden muutokset, joita jäsenvaltiot äh, koskevat, äh, ovat olleet tässä pohjalla. Tämä on ollut pohjana myös vuoden 2017 maakohtaisille suosituksille, jotka hyväksyttiin viime viikolla ja jotka hyväksytään muodollisesti seuraavassa kuussa neuvostossa. Mitä tulee finanssipolitiikkaan, jäsenvaltiot päättivät, ettei numerisesti määritellä ex ante finanssipoliittista viritystä euroalueelle, jonka käytännön täytäntöönpano ei muutenkaan olisi aivan selvää EUn säädöspuitteistossa. Kuitenkin ö, oltiin huolissaan siitä, että jos taata kasvua euroalueella, niin tarvitaan eriytynyttä lähestymistapaa eri jäsenvaltioissa. Tämä oli myös keskustelun aiheena viime euroryhmän kokouksessa, jossa IMF äh, antoi neljä artikla raporttiinsa. Jäsenvaltiot, joilla on äh, finanssipoliittinen viritys, äh, niitä pyydettiin hyödyntämään sitä erityisesti investointien edistämiseen. Toisaalta jäsenvaltiot, joiden julkinen velka on korkea, ne pitäisi keskittyä finanssipoliittiseen vakauttamiseen sääntöjemme mukaisesti. Koska julkisia määrärahoja on vähänlaisesti, pitäisi ryhtyä jäsenvaltioissa toimeen tehokkuuden parantamiseksi ja prioritisoida pääomaa menojen sijaan Euroopan velka vaje suhde on alentunut ja onneksi pystymme päättämään liiallisen ylijäämän menettelyn Portugalia Kroatian kohdalla. Todennäköisesti pian voidaan myöskin lopettaa menettely Kreikan kohdalla, mikä olisi hyvä uutinen. Suositukset korostivat sitä, että täytyy tehdä rakenneuudistuksia, jotka modernisoivat äh, talouksia niin, että saadaan äh, lisää tuottavuutta ja osallistavampaa kasvua. Tässäkin tarvitaan erilaista lähestymistapaa eri jäsenvaltioissa. Myönteiset talousnäkymät ja hyvät rahoitusolosuhteet antavat mahdollisuuksien ikkunan, että voidaan saada aikaan sellaisia uudistuksia, jotka tekevät maistamme kestävämpiä ja paremmin valmistautuneita tuleviin shokkeihin. Tämä on kaikkien edun mukaista. Tammikuussa parlamentin kanssa pääsimme yhteisymmärrykseen rakenneuudistusten tukiohjelmasta. Jäsenvaltiot saattavat kautta hyötyä räätälöidystä tuesta rakenneuudistuksia varten. Puheenjohtaja valtiomme järjesti myös maaliskuussa ECOFINin keskustelun jäsenvaltioiden suosituksen täytöstä. Tarkoituksena olisi katsoa lisätä painostusta ja katsoa liiketoimintaympäristöä. Nyt menen verotukseen. Oikeudenmukainen verotus on Euroopan kansalaisten perusteltu huolenaihe. Olen iloinen, että olemme edistyneet eh, näiden kuuden kuukauden aikana. 29. toukokuuta sen jälkeen, kun saimme Euroopan parlamentin eh, lausunnon, eh, neuvosto teki, hyväksyi muutoksen mm, vero kiertodirektiivin tämä muutos kattaa sääntöjä veronkierron ehkäisemiseksi e, muissa kuin EU-valtioissa. Tämä perustuu tähän edelliseen joka on erittäin hyvä eh, ja sitä ei usein huomioida, koska sitä ei ole pantu täytäntöön vielä. Meidän pitää odottaa vuoteen 2019, eh, mutta pidän näitä kahta säädöstä eh, jo itsessään varsin merkittävinä. Ne voivat vähentää veron kiertoa, yritysten veronkiertoa. Muutamia viikkoja sitten neuvosto myös pääsi yhteisymmärrykseen lähestymistavasta liittyen kaksinkertaisen verotuksen riitojen ratkaisukysymykseen ja neuvosto lähetti Euroopan parlamentille näkemyksensä tästä. tämä arvonlisäveropaketti, General Reverse Charge-kysymys ja muut ovat menossa neuvostossa. Valitettavasti näin on. Olemme tehneet kovasti työtä. Nämä kaikki ovat erittäin monimutkaisia siinä mielessä, että vakuuksia on annettu, että sekä sähköinen kaupankäyntipaketti edistyisi ja onnistuimme siinä. Samoin tämä äh, käänteinen verovervollisuus, arvonlisäverokysymys, äh, annoimme niin paljon vakuuksia, että tämä äh, hanke ei siirtyisi maasta toiseen, mutta valitettavasti viime hetkellä emme pystyneet saamaan poliittista hyväksyntää tälle pilottihankkeelle, että se käynnistyisi. Ja mm, tämä oli pettymys, että maa käytti tätä tapana pysäyttää sähköinen kaupankäynti. Tämä oli suuri pettymys useille jäsenille, mutta olemme nyt tässä myönteisellä mielellä ja toivomme, että syyskuussa tämä ratkeaa. Joten sitten meillä ehkä on oikea ilmapiiri sille, että kummatkin säädökset pääsevät eteenpäin. Olen optimistinen sen suhteen, että että Viron puheenjohtajuuskaudella voidaan jatkaa siitä, mitä me olemme tehneet. Ja eh, tämä on valmis niin, että se oikeastaan pitäisi enää hyväksyä muodollisesti neuvostossa. Sitten ESIR 2, Euroopan strategisten investointien rahasto. Se on, kuten eh, tiedämme, hyvin kiinnostava. Se on tapa investoida suuressa määrin. Sitä Euroopan unioni tällä hetkellä tarvitsee, se toimii, joten emme puhu siitä enää minä suunnitelmana, mutta haluamme vahvistaa sitä ja keskusteluja käydään nyt tästä asiasta. Olen iloinen, että onnistumme pääsemään kolmikantaneuvotteluvaiheeseen komission ehdotuksesta jatkaa esiriä, kun parlamentti pääsi yhteisymmärryksen omasta kannastaan viime kuussa. Olemme hieman myöhässä. Aloitimme aivan alussa äh, jo äh, asian edistämiseen, mutta ilmeistä on, että se tarvitsee vähän enemmän aikaa. Tähän mennessä meillä on ollut kolme hyvää keskustelukierrosta ja tälle viikolle on aikataulutettu vielä yksi. On monta asiaa äh, näiden kohdalla uskon, että kompromissi voidaan löytää. Jotkut parlamentin ehdotukset ovat ihan perusteltuja. Tietenkään me emme täällä edusta omaa maatamme, me edustamme neuvoston näkemystä, on 27 muuta jäsenvaltiota ja meidän on kuvastettava, niidenkin näkemyksiä. Siksi joskus aikaa menee kauemmin. Aina asia ei etene logisesti eteenpäin. Mutta me raportoimme tästä ESIR-kysymyksestä erityisesti, kun on kyse rahoituksesta, budjettirahoituksesta. Ja nyt jos ajattelemme Brexitia tai muuta, niin budjettia asiat eivät ole mitään kevyitä juttuja. Sitten investoinneista vielä. Äh, neuvoston pitäisi äh, yrittää edistyä vielä äh, puolivälin arvioinnin kanssa, kun on kyse Euroopan investointipankin ulkoisesta lainanantomandaatista. Maahanmuutto on haaste, joka ei katoa, ja meidän pitää olla tietoisia siitä, millaisia merkityksiä ja vaikutuksia päätöksellämme on. Se, mitä me maana ajattelemme, nyt sanoa, että se on ristiriidassa, mutta meidän on kuvastettava neuvoston mielipidettä ja kantaa, koska Välimeren maat, Malta ja Italia, me haluaisimme, että investoittaisiin niin paljon kuin mahdollista erityisesti Pohjois-Afrikkaan ja naapurimaihemme, jotta maahanmuuttoa hallittaisiin ja hallittaisiin ennen kuin se mm, päätyy meidän rannikollemme. Kaikki rahat, joita sinne laitetaan, se kyllä palautuisi takaisin EUlle tässä maahanmuuttoasiassa, mutta katsotaan nyt, miten me pystymme vakuuttamaan neuvoston, jos emme onnistu siinä, niin sitten Viron on jatkettava tästä. Määrärahat on löydettävä, jotta tämä asia voidaan saattaa päätöksiä ja saamme tämän ulkoisen lainamandaatin. Mutta minä olen täällä nyt neuvoston puheenjohtajana ja meidän on täällä nyt kuvastettava neuvoston päätöstä asiasta. Sitten rahoituspalvelusta ja pääomamarkkinaunionista. Maltan puheenjohtajakaudella päästiin poliittiseen yhteisymmärrykseen parlamentin kanssa arvopaperistamisesta ja riskipääomasta ja sosiaalisesta yrittäjyydestä. Haluan kiittää esittelijää tästä valiokunnasta, joka on nyt erinomaista työtä arvopaperistamisen suhteen ja meidän vaikutuksellamme myös olemme erittäin ylpeitä siitä, että se saatiin päätökseen. Se vaikutti eh, tietyssä vaiheessa aivan mahdottomalta. Sitten tämä pääomamarkkinaunionin ehm, käynnistäminen, se loisi eh, rahoituslähteen erityisesti eh, pk-yrityksille, uusille yrityksille ja kotitalouksille. Samoin riskipääoma eh, ehdotuksen avulla halutaan parantaa rahoitusta eh, yrityksille, laajentaa äm, ehm, mahdollisuuksia saada sitä ja yksinkertaistaa byrokratiaa. Sitten äh, eh, rahanpesudirektiivistä varmaan tulee vielä kysymyksiä. Kolme äh, kolmikantaneuvotteluja on ollut tähän mennessä. Ilmapiiri on hyvin rakentava, mutta me ole vielä saaneet päätökseen. Olemme tietoisia, että tämän tarkoituksena oli eh, nimenomaan torjua terrorismia, mutta parlamentissa eh, tämä painopiste vähän muuttui ja siksi eh, kysymyksestä tuli suurempi kuin mitä alun perin ajateltiin. Kuitenkin Maltaan puheenjohtaja valtio sitä mieltä, että on vielä mahdollista saattaa tämä asia päätökseen. Ja jos äh, esitätte kysymyksiä, voin kertoa teille, miksi näin ajattelen, koska äh, Malta puheenjohtajavaltio on palannut neuvostoon ja pyytänyt, että siellä oltaisiin joustavampia sen suhteen, että julkaistaisiin viime käden edunsaajat ja neuvosto on nyt liikahtanut on nyt sitten hyvä kysymys, että onko se liikahtanut kohti parlamentin kantaa päin. Myös sellaista edistystä on tapahtunut, on tapahtunut keskusvastapuolien selvityksessä ja myöskin tämän asetuksen sääntöjen yksinkertaistamisessa on päästy eteenpäin. Ja lopuksi pankkiunioni. Meillä oli viimeisin neuvoston kokous ja siinä pääsimme yleisen yhteisymmärrykseen pankin hierarkiasta – Joten yritän saada puheeni päätökseen, koska voin tietenkin aina syvällisemmin käsitellä näitä kysymyksiä, kun niitä minulle esitetään. Me emme voi jättää huomiota mun syventymistä. Tämä nousi esiin Valletan kokouksessa. Ja myöskin MPLstä keskusteltiin. Äh, toivottavasti edistystä tapahtuu, kun otetaan huomioon tämä myönteisempi poliittinen ilmapiiri, jonka näemme EU-ssa äh, vallitsevan, niin että voimme edistyä myös tässä asiassa. Tähän päättyy puheenvuoroni. Kuten lupasimme, äh, Malta lupasi olla tällainen rehellinen ähm, välikäsi. Me veimme eteenpäin muun verotuksen ja rahoituslainsäädännön ja olemme varsin tyytyväisiä saavutuksiimme. Kiitoksia Eduard. Olet no, todellakin ollut hyvin rehellinen välittäjä. Kysymyksessä Brian Hayes puhuu ensin. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Arvo ministeri, tervetuloa Ekon valiokuntaan. Kiitoksia tästä alustuspuheenvuorosta ja onnittelut Maltalle puheenjohtajamaan ominaisuudesta siitä työstä. että Tässä on tehty viimeiset kuusi kuukautta. Te ja teidän joukkoenne on tehty hyvää työtä. Malta on pieni maa, niin kuin minunkin maani. Siellä oli valtavasti logistisia paineita kauden hoidossa. Teet erinomaista työtä ja sille täytyy antaa tunnustusta. Pari kysymystä. Voisinko saada ECOFIN neuvoston puheenjohtajan näkemyksen asiaan, erisen asian mikä teidän ja kollegoidenne kanta on tällä hetkellä yhteiseen yhteiseen y- yritysveropohjaan? Nythän on saatu Moskovitsilta ehdotus tästä. Hän ehdottaa kahden vaiheen lähestymistapaa. Ensin veropohja ja sitten tämä konsolidointipuoli. Ehdotusta tullaan käsittelemään myöskin parlamentissa, kuten tiedätte, jonkin aikaa vielä. Olen kuullut, että jotkut jäsenvaltiot, suuremmat jäsenvaltiot, sanovat erittäin myönteisiä asioita julkisesti tästä ehdotuksesta, mutta yksityisesti ECOFIN-neuvoston ovien sisäpuolella he sanovat aivan eri asioita. Kenties voitte hieman valottaa tätä puolta. Ja kysyisin vielä, uskotteko te, että olisi hyödyllistä, mikäli komissio, joka pisti tämän ehdotuksen liikkeelle, tekisi vaikutusarvion maakohtaisesti, kuinka paljon tästä tulee ja kunkin jäsenvaltion kohdalle, ja miten saadaan edistystä aikaan, että sopimus syntyisi. Ensin tämä veropohja esittämä konsolidointi. Voisin kuulla teidän näkemyksen. Missä vaiheessa teidän nähdäkseen tämä asia tällä hetkellä on, kun otatte huomioon kollegoiden kanssa käydyt keskustelut? Ja toinen kysymys, arvon ministeri. Pidän hyvänä sitä, että pääomamarkkinaunionin alaisuudessa on saatu aikaan sopimus arvopaperistamisasiasta valtan puheenjohtajakaudella. Tämä oli suuri saavutus. Mutta arvopaperistaminen ja tämä VC-kysymys, ne liittyvät toisiinsa. Ja maalla, jolla on yhtäläinen suhteellisuus kuningaskuntaan, kuin Irlannilla, niin miten te saatte tämän toteutumaan Euroopan unionin sisällä ilman Britanniaa, koska Isossa Britanniassa kaikkein monipuolisen pääomamarkkina koko unionissa. Kuinka te ECOFIN puheenjohtajana suunnassa näet tämän asian? Kuinka me voimme ratkaista tämän ongelman, joka aiheutuu siitä, että Iso-Britannia lähtee? Yeah, I can start with, with the uh, second question and then go. Voin alkaa tästä toisesta kysymyksestä ja jatkaa sitten muihin. Vieläkin muistan, kun olin toimin täällä parlamentin jäsenä. silloin oltiin juuri selviytymässä valtion tästä siis rahoituskriisistä ja tämä oli todella kiireinen valiokunta silloin kokouksessa täällä ja Strasbourgissa vain sen takia, että meillä oli niin paljon rahoituslainsäädäntöä, jota toinen toistaan seurasi. Onko tämmöistä totta vai ei, mutta kuitenkin on niin, että me luotamme liikaa pankkeihin. Kehitettyjä markkinoita varten tarvitaan vaihtoehtoja ja me tiedämme tämän. Tämä koskee niin yrityksiä, näin ne voivat saada paremman rahoituslähteen pitkän aikavälin rahoituslähteen ja riskit jaetaan paremmin, eivätkä kaikki kaadu niiden päälle, mitä tulee mm, vakuuksen niiden, kun ne lainaavat pankilta niin edelleen. Sama koskee säästäjiä, jos he älykkäällä tavalla toimivat ja monimuotoistavat salkkuja, ne voivat jakaa myös riskejä, mutta hyötyä myös näistä eduista, joita syntyy näistä vaihtoehtoisista markkinoista emme ole vielä tässä vaiheessa. Edelleenkin Euroopassa luotamme pankkirahoitukseen yritysrahoituksessa. Meidän pitää mm, arvopaperistaminen, esitedirektiivi, eläkekysymykset ja nyt sitten kaikki nämä uudet nimet, fintech, blockchain-lohko, ketjuteknologia ja niin edelleen mutta on vielä pitkä tie, joka pitää kulkea. Voimme päätyä tavallaan erilaisiin paikkoihin ja pitäisi myös pystyä muuttamaan mentaliteetteja Euroopassa niin, että suhtauduttaisimme suopeammin tämän tyyppiseen toimintaan. Tietysti meidän pitää säännellä kaikkea ja varmistaa, että säästäjiä suojellaan, mutta samanaikaisesti meidän pitäisi kuitenkin kulkea tätä tietä. Sitten CCCTVstä ja maakohtaisesta raportoinnista. Tämä pitää nähdä kontekstissa niin kuin yleensäkin lainsäädännössä. Ikävä kyllä me emme tässä yhteydessä mainitse tätä. Ja viitaan ö, ähm, rahanpesun vastaiseen lainsäädäntöön 1 ja 2 ja samoin BEPS-standardit. Huomattavasti työtä on tehty, sen löytyy tästä kokonaisuudesta ja mitä suosituksia sitten on tehty. Nämä kaikki 15 pääsuositusta löytyvät sieltä. Tähän kontekstiin me haluamme päätyä. Sitten tämä CCCTV, yhteinen yhdistetty yritysveropohja on yksi väline päätyä samaan suuntaan, joten emme voi ohittaa sitä, mitä on tehty aikaisemmin näissä kysymyksissä silloin, kun öö, kohdallisia tyhjiä yrityksiä, taseyhtiöitä, ja nyt niin sitten aletaan äh, verottaa EU-ssa. Ja suhteessa kolmansiin maihin niin meillä on tällaiset exit-verosäädökset ja äh, korkosäännöt. Korko ei voi noin vain vähentää verotuksessa. Sitten meillä on myös hyvin rajalliset äh, patenttiboksisäädännöt. säädännöt kaikki tämä, jotta vältettäisiin veronkiertoa ja sitten tämä kolmen C vero, yritysveropohja on yksi tällainen kysymys. Ja mitä sitten saatiin tästä kaikesta työstä? He näkevät tämän yhtenä poikkeuksena. Tässä ei kuuleta BEPS-reittiä, vaan eri suuntaan. En se vastaa, mutta pyritään toista kautta samaan lopputulokseen. He kysyvät, miksi me emme valitse BEPS-tietä. Mutta sanoisin, että puolet täällä olevista jäsenistä on puolesta ja puolet taas näkevät tämän hankalana asena. Teimme vieläkin työtä, koska komissio on ottanut tällaisia helpottavia seikkoja mukaan ja tehnyt ehdotuksia. Ja sitten on tämä kahden seen yritysveropohja ja kolmen seen yritysveropohja. Me olemme vapaasti keskustelleet tästä kysymyksistä avoimesti ja me uskomme, että jatkossakin teemme tätä työtä ja sitten Viro jatkaa tästä vuorollaan. Me uskomme, että tässä tarvitaan vielä lisätyötä. Prototyypissään tämä epäonnistui, mutta komissio ja neuvosto ovat kuitenkin toiveikkaita tällä kertaa. Uh, Perez. Kiitos sitten Pervanche Perez. Mitä tulee tähän äh, verotusehdotukseen? Minä olen mukana asiantuntijaryhmässä, ja toivon, että ECOFIN neuvosto puheenjohtaja tukee tätä työtä. se sanotakin aikaan, koska kyse on hankkeesta, jonka suhteen ei pidä liikaa viivytellä. Euroalueen osalta nähdään selvästi, kuinka on tarvetta päästä eteenpäin yhteisen veropohjan osalta. Ei pelkästään kyse ole verodumppauksesta, vaan myöskin siitä, saataisiin mahdollisesti unionille omia varoja tätä kautta. Toivon todellakin, että olette meidän puolellamme ja tuette meidän ajatuksiamme tässä suhteessa. kun te ette enää ole puheenjohtajana myösuudessa, niin toivon, että silti tuette meitä. Mitä tulee tähän aggregated fiscal stance-kysymykseen, siihen, että teidän puheenjohtajakaudellanne tässä tapahtuu merkittävää kehitystä, Aitako te ehdottaa seuraajallenne että käyttäen sitä käsitettä hyväksi, koska neuvoston sisällä ei ole ollut kovinkaan paljon intoa asian suhteen. Diplomaattisesti sanottuna näin voi sanoa. Ei niin paljon intoa kuin mitä parlamentti on ehdottanut. Lukuisia vuosia tätä on työstetty, että ehdotetaan käsitettä ja sitä, että se otettaisiin keskiön, kun tarkastelee sen valtioiden rahoitusasemaa. Toinen huomio Tämä liittyy veron Olen havainnut, että edellisessä ECOFIN neuvoston kokouksessa pyrittiin neutraloimaan Tsekin vaatimuksia ja Ranskan vastaehdotuksia. Ja tämä oli erittäin ikävä tapa toimia. Parlamentti oli voimakkaasti tukenut ajatusta, että lähennettäisiin arvonlisäverokantoja silloin, kun on kyse kirjoista, joko paperipainossa kirjoista tai digitaalisista kirjoista. Ja nyt tämä asia jäi hankalaan tilanteeseen. Kuinka tämä ikävä jumitilanne nyt saataisiin purettua tämän osalta? Yeah, it's one of those... Uh, niin. Tämä ei ole ainoastaan pettymys, vaan oli myös uusia kehityssuuntauksia, jotka eivät ole myönteisiä laisinkaan. Jotkut jäsenet neuvostossa tämän sanoivatkin. Me yritimme ehkäistä tämän tapahtumisen ehdottamalla kompromissihengessä niin paljon erilaisia vakuuksia, tai en tiedä miksi niitä kutsuisi, niin takkuita, jotta kohtaa kaikki pelko hälpy, häipyisi, että tämä pilottihankepyyntö ei murra tätä laajaa systeemiämme, joka on tunnettu ympäri maailmaa, koska parempaa ei ole monestakin syystä. Äh, kun äh, maa sanoo, että se uskoo, että sen muuttaminen veron kierron välttämiseksi, jota on hyvin paljon tuossa maassa, vaikka kukaan ei lukuja pysty antamaankaan maalle, jonka vero äh, kuilu on valtava, siis ero sen välillä, mitä se pitäisi kerätä veroja, mitä se todellisessa kerää, niin myös kuului, että kuinka paljon aikaa heille annetaan tämän kokoilemiseen. He halusivat kymmenen vuotta, me ehdotimme kompromissiksi viisi vuotta. Me hylkäsimme kaikenlaiset ajatukset siitä, että mikään naapurimaa voisi soveltaa sitä siltä perusteelta, että se on naapurimaa. Siitä luovuttiin. Kaikki nämä takkeet olisivat hälventäneet kaikenlaiset pelot mutta valitettavasti, yksityiskohtiin ei voi mennä, mutta valitettavasti viime viikko ei ollut sopiva hetki sille, että tämä hyväksytään kokeena tai pilottihankkeena. Valitettavasti se johti siihen, mitä sanoitte, mikä on pettymys. Kaikki sanoivat selvästi, että että mitään ongelmia sähköisten kirjojen suhteen ei ollut. Niistä ei siltikään hyväksytty. Minun on vain pohdittava tätä, ei vain puheenjohtaja valtiona, vaan muutenkin olen pettynyt tähän. Finanssipoliittinen viritys on vähän hankalampi, koska siinä on kyse myös äh, tästä hallinnoinnista. Komissio tekee ehdotuksia, valtiovarainministerit ja niin poispäin. Kaikki ovat sitä mieltä, että sekä euroryhmässä että neuvostossa me olemme tuomari, me olemme valamiehistö, me olemme kaikkea, ja joka valuuttarahasto sillä on työasiakirja tästä hallinnoinnista Euroopan unionissa, siitä miten voisimme koordinoida paremmin asioita. Tämä on siis vielä käynnissä oleva toimintaa. Meillä on puutteita. Jotkut syyttävät kolmen prosentin indikaattoria. Pitäisikö sen liittyä pelkästään vajeeseen ja velkaan konsolidointiin vai pitäisikö se myönteisempi ja liittyä konvergenssiin, ei pelkästään konsolidointia, vaan meillä pitäisi olla indikaattoreita, jotka osoittavat, että maat ovat konvergentteja. Kaikki nämä kysymykset nostettiin etsiin viime neuvoston kokouksessa, joten se, että tämä ei tunnu teistä hyvältä, niin monet jäsenvaltiot ovat samaa mieltä. Toivottavasti löydämme myönteisiä ratkaisuja. Ministeri Lykkö. Herra ministeri, minä en puhunut Saksaa. Te kerrotte kautenne tuloksista. Toivottavasti voitte katsoa hieman pidemmällekin, ettekä tuota pelkästään nyt tuo puolta vuotta, johon olette tyytyväinen. Ja nyt on kyse pankkisektorin tilanteesta Euroopan unionissa laajemmaltikin ja pankkiunionin onnistumisesta ja teidän omasta arviostanne sen suhteen. Voitanko kertoa tästä? Pankkiunioni ja koko lainsäädäntö, joka liittyy rahoitusalaan, ovat johtaneet siihen, että nyt monet kehityskulut voidaan ennalta tunnistaa ja estää ongelmia veronmaksajien kannalta katsottuna ja voimme tarkastaa pankin toimintaa. Ja nyt on hiljattanut kaksi kriisiä, Montevi Paskipankin kriisi, ja sen on huo, yhteydessä jouduttiin jälleen kerran antamaan valtiota takuita, ja veronmaksajat joutuivat maksamaan viulut, ja tämä on järjetöntä ja vastoin koko pankkiin kriisin ratkaisuja Elvytys, ajatusta Ja pankkopopulaarin yhteydessä oli monia kehityskulkuja, että ei kerta kaikkiaan tunnistettu, tai niiden suhteen aikana ei tehty mitään, vaikka olisi tunnistettukin ongelmia. Pankki oli käynyt lävitse kaksi stressitestiä ja selvinnyt niistä puhtaan paperin. Ja yhtäkkiä sitten se sitten oli romahtamassa. Onko jotakin nyt parantunut sen suhteen, miten asioita hoidetaan? Ovatko pyrkimykset Euroopan tasolla pankki, tehneet pankkisektorista turvallisemman? Onko se pystytty varhaisessa vaiheessa tunnistamaan tiettyjä kehityskulkuja? Onko voitu estää sitä, että veronmaksajat joutuvat maksamaan viivuluja loppuun lopuksi? Näiden kokemusten, kokemusten perusteella voisi sanoa, että tässä on pikemminkin epäonnistuttu. Um, definitely strengthening the banking union is a key. Pankkiunionin unionin vahvistaminen on prioriteettikysymys neuvostolle ja tarkoituksena me on edistyä mahdollisimman paljon – niin riskinjaossa, joka liittyy Euroopan edis- taltussuojajärjestelmään ja pyritään myös vähentämään riskejä. Aikaisemman kohdalla oli sellainen yleinen ymmärrys, että mitä tulee ajoitukseen, meidän pitäisi jatkaa työtä ehdotuksen kohdalla, mutta samanaikaisesti pitäisi korostaa ja tavallaan odottaa, että jotta voidaan vähentää näitä riskejä. Tätä on nämä viisi riskejä vähentävää toimenpidettä ja nyt olemme tyytyväisiä, että voisimme sanoa, että neuvosto on edistynyt näissä asioissa ja laatinut edistyskertomuksen. Tämä ei ollut helppoa näiden kahden asian kohdalla. Tilanne isäntämaan ja muiden maiden välillä pankeissa oli todella herkkä kysymys ja siihen meni paljon tarmoa jota saatiin vielä ratkaistua, mutta löysimme aika hyvän tasapainon. Sitten ensinnäkin pankkivelko ja hierarkiakysymys, erittäin tärkeä kysymys, mitä tulee sijoittajavastuuseen. Näin tulee selväksi, mitkä ovat nämä asteittaiset vaiheet. Ja tämä koskee myös ulkopuolisia sijoittajia, jotka he seniorijoukkolainojen omistajia silloin on vaara siitä, että heidän joukkolainansa voidaan muuttaa osakkeiksi kriisinratkaisun yhteydessä, joten tämä on auttanut hyvin paljon ja se seikka, että olemme saavuttaneet yleisen lähestymistavan, niin odotamme jo mm, innolla keskustelua teidän kanssanne sitten, kun te olette laatineet näistä lausunnon. Ja sitten sama koskee siirtelyvaiheen toimenpiteitä. Ja miten IFRS 9 standardit vaikuttavat pankkien rahoitukseen ja sitten suuret asiakasriskitilanteet. Toivomme, että parlamentti alkaa neuvottelu näistä kysymyksistä. Sitten järjestämättömät lainat, niiden kohdalla tämä on hiukan monimutkaisempi asia. Olemme kiinnittäneet tähän suurta huomiota, olemme kutsuneet vallettaan kaikki instituutit, joilla jollakin tavalla oli yhteyksiä tähän ongelmaan ja keskustelimme heidän kanssaan eri ratkaisusta, mutta mitään ihan selkeää reseptiä ei tullut esille, lähdetäänkö liikkeelle tästä vai tuosta. Ja luonnollisesti, koska tämä on moniulotteinen ongelma. Sitten heinäkuussa me odotamme uskoakseni suosituksia asiantuntijamme ovat että tämän kertomuksensa käsitellään nyt tätä kysymystä ja esitetään poliittisia vaihtoehtoja, miten tähän voidaan puuttua. Tältä pohjalta teemme nyt työtä toimintasuunnitelman puolesta, jotta voidaan tarttua järjestämättömiin lainoihin ja toivomme, että tämä toimintasuunnitelma hyväksytään heinäkuun ECOFIN kokouksessa. Tietysti puheenjohtajavalta tässä vaihtuu, mutta odotamme kuitenkin tätä. Tämä asia siis tullaan ottamaan esille. Meillä on tällainen työryhmä, joka tekee ahkerasti työtä. EKP on laitunut oman kannanottonsa. Meillä on ollut parhaat voimat ja aivot työssä mukana. Sitten tarvitsemme kyllä myös, myös suosituksia, miten tähän pitää suhtautua. Ei tämä ole niin selkeä kysymys kuin joku johtuen valtion ja muista. Pyysin, että kommentoitte Banco Popularia ja Monteti Paskipankkia. En usko, että neuvostolla on mitään erityistä mielipidettä. Entä ne toimit, jotka ovat käytössä ja jotka eivät toimi? Kyllä tänne jonkinlainen mielipide tästä pitää olla. You know, we, are, No, I, I, I don't think I... En oikein usko, että otan nyt tähän kantaa. Mielestäni meidän pitää tarkastella kokonaissuosituksia. En usko, että neuvosto on mukana tässä erityiskysymyksessä sinällä. Thank you. Kiitoksia paljon. Tietystikin ymmärrän hyvin että neuvoston puheenjohtaja ei voi kommentoida yksittäisiä pankkeja. Kyse päätöksestä, joihin kaikki toiminnot ovat ottaneet kantaa tietystikin. Kysymys kuuluu, katsommeko, että järjestelmässä on aukkoja tai puutteita. Emme välttämättä ole tyytyväisiä siihen tilanne ja siksi olemme huolissamme. Näin varmaan lykkikin totesi. Jos minulla on mandaatti neuvoston jäseniltä, niin sitten vastaisin, mutta minulla ei ole mandaattia. Michael Toira. Äh, niin, hyvä ministeri, minäkin puhun Saksaa. Kiitoksia äh, puheenjohtaja. Äh, ensinnäkin te kerroitte Maltan puheenjohtajuuskauden menestyksestä saavutuksista haluaisin eh, liberaalidemokraattiryhmän puolesta sanoa kyllä. Me olemme iloisia, että esimerkiksi arvopaperistamisessa eh, pääsimme suuren askeleen eteenpäin eh, ja saimme kolmikantaneuvottelut menestyksekkäästi päätökseen. Siinähän oli kyse myös siitä, että huomioitiin reaalitalouden ja pk-yritysten etuja esimerkiksi näillä omaisuustakuudellisilla arvopapereilla. Äh, sitten äh, veron kierron torjunta on vieläkin suuri kysymys. Puhutte patenttiboksien rajoituksista ja hybridirakenteiden sääntelystä. Tärkeä äh, asia tässä yhteydessä oli kaksinkertaisen verotuksen riitojen ratkaisun mekanismi. Olemme iloisia siitä, että toimiin on ryhdytty. Kuitenkin olimme hyvin yllättyneitä nähdessämme, että neuvosto tuli eh, sai aikaan päätöksen ennen Euroopan parlamenttia, jolle eh, tämä lainsäädäntöehdotus välitetään, vaikka yhteispäätösmenettelyä ei ole. Eh, Ekon valiokunnan esittelijänä tästä asiasta haluaisin selvästi sanoa, että tämä kovasti harmitti meitä. Tämä ei ole kovinkaan ystävällismielinen tapa toimia, että jos parlamentille aihe käsiteltäväksi välitetään, mutta meidän näkemyksemme eivät neuvoston päätöksenteossa tule huomioon otetuiksi. Miksi neuvosto ei odottanut parlamentin kantaa? Mehän olimme hyvin rakentavia ehdotuksissamme. Ja viimeinen kysymys liittyy rahanpesun vastaiseen lainsäädäntökseen. Nythän on useampia ehdotuksia vireillä Minun kysymykseni on, oletteko sitä mieltä, että tämä ää, nyt olemassa oleva Euroopan unionin lainsäädäntö riittää, jotta tulevaisuudessa voitaisiin välttää Panama-papereiden kaltaiset paljastukset vai suosittelisitko seuraaville puheenjohtajavaltioille vielä muita säädösehdotuksia, siis rahanpesuvastaisessa toiminnassa? Kiitoksia. Uskon, että viittaatte kiistoratkaisumenettelyyn, joka liittyy kaksinkertaiseen verotukseen. Liittyykö tämä tähän? Uh, Juuri niin. Neuvosto teki päätöksen ennen kuin parlamentti oli äänestänyt siitä. Ja tämä on ikävä tapa toimia. Me teemme työtä tässä kysymyksessä erittäin rakentavalla tavalla. Ja esittelijänä Ekon valiokunnassa olisimme toivoneet, että neuvostosi ottaa tuomion parlamentin kannan. Kenties voitte selittää meille, miksi näin ei tehty. Minä en ollut tietoinen tästä. Tiedän, että asia hyöksytään sitten, kun Rapan parlamentti on lausuntonsa. Joten ei tätä ole vielä hyväksytty. Tämä on se tieto, joka minulla on. And, uh, my second, uh... Toinen kysymykseni liittyi rahinpesun vastaiseen lainsäädäntöön. Uskotteko te, että nyt tehty ehdotus on riittävä? Suositteletteko te seuraavalle puheenjohtajakaudelle lisälainsäädäntöä tässä asiassa? Totta kai hyvin paljon lainsäädäntöä on vielä tuloillaan ehdotus, jota nyt odottelemme, liittyy välikäsiin esimerkiksi. Ja että rahoitusalan toimijoilla ei ole oikeutta antaa ohjeita pankeille sellaisia neuvoja, joita pidetään aggressiivisena toimintana ja veronkiertona. Tai kyseessä verosuunnittelun tai veronkiertona. Lisäksi meillä on maakohtaista raportointia koskeva ehdotus tuloillaan. Emme ole vielä pääse tässäkään asiassa selville vesille ja CCCTB on tulossa myöskin BEPS, veropohjan rapautuminen, voiton siirtoa koskeva ehdotus on erittäin monisärmäinen. Nyt on puhuttu minimistandardeista, joskus menty jopa niitä pidemmälle, mutta tämä on erittäin kaiken kattava, erittäin laaja lainsäädäntöpaketti. Kesti vuosikausia sitä sorvata. Ja tämä on oikea tapa toimia. Ja kuten minä sanoin, lainsäädäntö, joka toistaiseksi on hyväksytty, ei ole vielä astunut voimaan taikka se ei ole vielä täydessä vauhdissa. Vasta sitten, kun se alkaa toimia täysillä, sitä pistetään täytäntöön, sitten vasta tullaan näkemään muutoksia siinä, kuinka yritykset investoinnat reagoivat, siirtävät voittoja ja niin poispäin. Tämän lisäksi Samat Euroopan maat ovat myöskin velvoitettuja OECDn säännösten mukaisesti, vaikkakin EU painottaisi erityyppistä lainsäädäntöä, jättäisi muut asiat sivuun, niin maailmanlaajuisesti jatkamme edelleenkin työtä eri foorumeilla. Euroopan maat ovat eturintamassa tässä työssä ja viimeisessä asioita eteenpäin kyse pelkästään EU-maista, vaan myöskin kolmansista maista. Muistan, että käytännössä säännöt teemme hyvin paljon työtä tämänkin asian puolesta. ja myöskin nimeäminen ja häpeäminen niiden maiden kohdalla, jotka eivät ole hyväksyneet minimistandardeja, joita noudatetaan Euroopassa. Tämäkin on työn alla. Sama pätee myöskin maakohtaiseen raportointiin, silloin kun on kyse veroviranomaisista. Emme niinkään tuita julkaisupuolta, tiedon julkistamispuolta, vaan verotuksen ja rahanpesuvastaisen toiminnan osalta – annetaan hyvin paljon tietoa ja hyvin paljon oikeuksia jakaa tietoa esimerkiksi veropäätöksistä. Nyt on velvoite kullakin veroviranomaisella jakaa tietoa veropäätöksistä, jotka on hyväksytty. Tämä tieto täytyy toimittaa kaikille 27 muulle jäsenvaltiolle. Kyse on erittäin laajasta lainsäädäntöpaketista – minä uskon, että tämä tulee merkittävällä tavalla viemään meitä eteenpäin tällä alalla. Kiitoksia. Kysyä pelkästään teidän puheenjohtajakaudesta, vaan ylipäänsä meidän ongelmaneuvoston kanssa. Usein yleisiä linjauksia tehdään jo ennen kuin me olemme hyväksyneet oman lausuntomme. Ja minun mielestäni tämä on väärin. Tämä on vastoin yhteistyön henkeä, vaikkakaan ei aina loukata perussopimuksen kirjainta. Barbara Kappel seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ministeri Shikluna, haluaisin kolmea asiaa käsitellä lyhyesti. Ensimmäinen äh, liittyy veronkierron torjuntaan. Tämän asia, jota parlamentti ja komissio ovat käsitelleet hyvin intensiivisesti viimeisen puolen vuoden aikana ja myös äh, neuvosto on käsitellyt joitakin siihen liittyviä asiakirjoja. Te itse sanoitte, että kahdessa asiassa onnistuitte esimerkiksi riitojen ratkaisu kaksinkertaisessa verotuksessa ja sitten EU EUn lista yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista. Äh, sitten muut kysymykset, esimerkiksi arvonlisäverot, petokset tai yhteinen yritysveropohja. Mitkä ovat sellaiset asiat, joissa äh, uskotte, että seuraavalla puheenjohtajakaudella helpoiten päästään äh, täytäntöönpanoon? Sitten toinen kysymys liittyy Kreikan säästöohjelmaan. Tähän, tähän päästiin yhteisymmärrykseen, mutta yhteisymmärrykseen ei päästy seuraavan osuuden maksamista euroryhmältä, eikä myöskään velkojen kestävyydestä, eikä ilmeisesti vielä olla yhteisymmärryksessä EKPn kanssa se ei ole Kreikan valtioverkkoja vieläkään ottanut osto-ohjelmaansa. Nyt on ekonomisteja, jotka sanovat, että Tsipraksen hallitus vaikeuttaa elpymistä, rakenneuudistuksia ei tehty ja vienti ei osoita riittävästi dynaamisyyttä. Te sanovat, että paljon on luvattu, paljosta on päätetty, mutta hyvin vähän pannaan täytäntöön. Ja haluaisin kysyä teiltä, mikä on neuvoston keskipitkän aikavälin strategia liittyen Kreikan velkojen kestävyyteen? Voiko olla, että ensi vuonna tehdään tällainen leikkaus, kuten vaaditaan, vai onko teillä joku toinen strategia? Ja sitten talous- ja valuuttaunionin syventämisestä. Te sanoitte, että pitäisi vahvistaa ohjausjaksoa ja luoda kannustinjärjestelmä maakohtaisten suositusten täytäntöönpanen parantamiseksi. Onko neuvostolta kannanottoa sellaista aiheista kuin yhteinen eurooppalainen budjetti, eurovaltiovarainministeri tai euroverot tai muut tällaiset kysymykset euroalueella. Kiitoksia. Many, many questions, but, um... kysymyksiä tuli, mutta mennään kohta kohdalta. Ensinnäkin on kyse sitten eurojoukkolainoista tai e- eurooppalaisesta talletussuojajärjestelmästä. Aina tulee seinä vastaan, nimittäin tämä moraalikatokysymys. Mikä tahansa solidaarisuuteen perustuva järjestelmä niin aina tämä tulee eteen. Tämä ei tarkoita sitä, että se on muuri, mutta aina tämä asia tulee esille ja se pitää ratkaista. Öö, velkojamat, onko se sitten Saksasta, Maltasta tai mistä tahansa maasta, kun on vain velkoimaa kyseessä, ne haluaisivat, että ne, joilla ei ole ongelmia, haluaisivat, että kun ne toimivat solidaarisesti, niin maa sitten myös osoittaa, että se itsekin auttaa itseään – te olette huolissanne siitä, onko Kreikka tehnyt vaadittavat uudistukset. Teillä on sellainen kuva, että ei ole. Enkä me nyt tätä lähde arvioimaan, mutta aina tulee esille tämä, että me autamme teitä, jos te itse autatte itseänne. Joten tämä asia pitää pystyä ratkaisemaan. Ja mitään yhteistyötä ei saa aikaan maiden kanssa tai ei voida yhdistää mitään tai harmonisoida asioita, eli me tätä ensin pysty ratkaisemaan. Sitten vielä Kreikasta. Tilanne on, mikä on. Koska näitä lainaeroja ei makseta, ellei voida olla varmoja siitä, että ehdot täyttyvät ehtojen, ehtojen tarkoituksena on auttaa maita auttamaan itseään. Ne ovat sen takia, että kun annetaan varoja, niitä ei äh, kaadeta ikkunasta ulos, vaan niitä käytetään tehokkaalla tavalla ja sitten pikkuhiljaa maa muuttuu riippumattomaksi ja pääsee takaisin markkinoille keräämään rahoitusta. Se on tässä toiveena. Sitten tähän tietysti liittyy velan kestävyys, kysymys ja IMFn näkemys on eri kuin eurooppalainen näkemys tästä tärkeästä syystä. Nimittäin Kreikka kuuluu pitkällä aikavälillä meidän yhteiseen ryhmämme. Ja IMF on kuitenkin omat sääntönsä ja sen omat säännöt, joita se joutuu mm, seuraamaan. Ja me, ne ovat erilaisia sääntöjä kuin me. Me autamme Kreikkaa aina, kun se on oikeutettua ja perusteltu ja me valmiit auttamaan tehokkaasti niin, että myös lasketaan sen velanhoitomaksuja, mutta emme halua mitään arvonalennusta välttämättä. Joten tähän mennessä ainakin olemme uskoneet, että jos lasketaan korkoa, esimerkiksi maalta vaikka se lainaa itse korkeammalla korolla kuin lainaa sitten eteenpäin Kreikalle ja monet muutkin maat tekevät näin, koska maturiteet ovat pidempiä ja niin edelleen. Me yritämme ottaa kaiken huomioon, että varmistaa se, että velka ei ole sitten taakka. Mutta tämä arvomaisuus, kun tulee esille viimeisessä neuvoston kokouksessa periaatteessa sekä neuvosto että kansainvälinen rah- valuutta yhtiö sopivat tästä ja nyt IMF on palannut takaisin omaan johtokuntansa asia- käsittelemään asiaa. Me hoidamme omat asiamme, ainakin periaatteessa. Olemme, ja näyttää siltä, että olisimme keksineet keinon yhteiselolle näissä oloissa, jotka tässä kontekstissa, kontekstissa on asettaneet. Kiitos. Nyt joudun hieman niputtamaan kysymyksiä, koska aika on niin vähän jäljellä. Niputamme kysymykset. Ensimmäisenä puhuu edustaja Langen. Haluan puhua siitä huolimatta, kaikesta huolimatta Saksaan. Herra ministeri, kiitoksia siitä, että olette täällä tänään. Te sanoitte, ja minä kirjoitan tämän ylös, Rahanpesuvastainen vastainen asia on erittäin vaikea tehtävä, tausta on muuttunut ja panan paperit muuttuvat kaiken monimutkaisemmiksi. Tämä pitää paikkaansa. Viime viikolla Strasbourgissa kävimme keskustelua aiheesta. Pääministeri sanoi muun muassa, että neljä tutkimusta on meneillään neljästä tutkimuksesta. Yksi kohdistuu teidän vaimoonne ja paperin ja muilla ei ole mitään tekemistä Panan kanssa. Te muistatte, muistutte meitä siitä, että me vierailimme Maltalla tiedonhakumatkalla. Siellä tapasimme muun muassa eri viranomaisia mukana ottona teidät. Te olette osittain mukana keskusteluissa. Tutkimus, joka kohdistuu hallituksen jäseneen, herra Mitsiin, hänen, että nimitettiin uudelle ministeriksi toiseen tehtävään, eri tehtävään, mutta tärkeämpään tehtävään, ihan edelläkin virassa. Ensimmäinen rahoitusviranomaisten raportti meni poliisipäällikölle ja poliisipäällikkö sitten terveyssyistä erosi tehtävästä, niin hän seuraajansa sanoi, että hän ei ole sanoa sitä mitään, eli tuomari vie asiaa eteenpäin ja sitä syytettä. Miksi minä tämän sanon nyt? Nyt Facebookissa ja monissa lehdistötiedotteissa olen saanut lukea kansanpuolueen kollegoiden kansan ja Metsolan toimista ja Panama-tutkimusvaliokunnan puheenjohtajan toimesta ja että, että tutki, tämän tutkintavaliokunnan puheenjohtaja olisi jokin Maltan vastustaja. Onneksi Maltalla on muuta, joitakin järkeviä ihmisiä mukaan luettuna arkkipiispa, joka on tiukka katolinen, tämän äh, aktiivisena katolisena itsekin olen iloinen siitä, että hän puolustaa demokratian periaatteita. Tehän voitte sanoa ministerille, että mitä te, heille pitää sanoa. Mutta pari kysymystä teille. Tullaanko ryhtymään näihin menettelyihin? Jatketaanko niitä vai kaikkea samalla tavalla kuin 20. helmikuuta, että kaikki painetaan villaisella? Uskottavuus on nyt pelissä. Te olette tehneet hyvää työtä, ei siinä mitään. Minä olen aina kehunut teitä tekemistä työstä, mutta hallituksen uskottavuus on nyt vaakalaudella. Mikä te itse enää pysty siivoamaan omia revejänne? Ja sitten käytännössääntötyöryhmä. Te ette ole ilmoittaneet meille mitään tietoja. Ilmoitti siitä, että kysymyksiä esitettiin 27 jäsenvaltiota. Ilmoitti tieton, tietonsa. Te ette. se on hallitusten välisestä työryhmästä. Ja siellä on, sieltä on toimittu asiakirjoja, joista on mustattu tietoja. Onko sitten maalta tulossa mustalle listalle veroparatiisien osalta? Tämä riippuu siitä, miten te vastaatte tiedusteluihin mikäli miten tämä verotuspuoli on hoidettu, siitä nyt on kyse. Puhutte jo pidempään kuin minuutin. Teillä oli kaksi minuuttia ja puhutte jo kolme minuuttia. Joo, joo, aina sama juttu. Ensimmäiset puhujat saavat puhua kuinka pitkän haluavat, haluavat sitten olla puoli tuntia myöhässä ja sitten kun menee kriittiseksi ja kun paikalla on sosiaalidemokraattien ministeri, jota arvostan suuresti, silloin te keskeytätte minua. Minä haluan tietää, mitä hallitus tekee. Te puhuitte jo kolme minuuttia. Mitä te aiotte tehdä, jotta annette selvyyttä näille asioille? Luigi Morgano. Kiitoksia. Kolme kysymystä nopeasti, jos mahdollista. Ensinnäkin toukokuun lopussa Euroopan komissio julkaisi äh, harkinta-asiakirjan liittyen äh, talous- ja rahaliiton tulevaisuuteen. Äh, sen lisäksi, miten tämä asia kirjoitettiin vastaan, te siihen jo vastasittekin osittain, haluaisin kysyä, että saako se poliittista eh, tahtoa jäsenvaltioissa aikaan eh, päättäväisemmin saattaa päätökseen talous- ja rahaliitto. Eh, sanon tämä myös, koska tammikuussa 2017 Saksan liittokansleri vähän yllättynyt liittyen näihin ehm, eurooppalaisiin Äh, joukkovelkakirjoihin, suuri ero siis eurobondeihin. Onko siis halu- poliittista tahtoa vai ei? Ja toinen kysymys liittyy näihin kahteen direktiiviin, CCTB, CCCTB, te eh, hiukan puhuitte tästä eh, liittyen kollega Beresin kysymykseen. Onko teidän mielestänne eh, oletettavaa, kun on käyty näitä keskusteluita jäsenvaltioiden kesken, olisi mahdollista, että osa niistä verotuloista, joita saataisiin EUn tasolla, siitä voisi tulla Euroopan budjetin rahoituslähde, tällainen oma vara. Ja sitten lopuksi ei ole mahdollista jättää ulkopuolelle arvonlisäverokysymystä kirjoista ja sähköisistä kirjoista. Jos se ulkopuolella, niin vaikutelmaa syntyy, että tässä tulee kestämään vielä kauan. Kiitoksia Fulvio Mattusello. Kiitos. Tervetuloa ministeri. Minä halusin kaksi kysymystä esittää. Me tiedämme, että Maltaasta on tullut monien eh, italialaisten kohde. Eh, he siirtävät sinne pääomia ja liiketoimintaa. Tämä eh, talousihme se, se, liittyy vain yhteen asiaan, nimittäin verokarhuun. Oletteko tietoinen siitä, että joka vuosi yli neljä miljardia euroa viedään muilta Euroopan mailta, neljä miljardia euroa verotuloja vain Maltan takia. Pidättekö tätä korrektina toimintana? Ettekö ole sitä mieltä, että tämä teidän toimintanne saattaa vetää puoleensa pääomia epäilyttävistä lähteistä ja millaisiin toimenpiteisiin näytte ryhtyä, jotta voidaan valvoa eh, niiden sijoittajien laatua, jotka Maltalle tulevat. Me olemme lukeneet teidän vetoomuksenne, jotta rekrytoitaisiin eh, tilintarkastajia ja pyysitte, että nämä tilintarkastajat tulisivat Maltalle työskentelevän. Äh, voisitteko ehkä selittämään, miksi äh, olette tällaisen vetomuksen kirjoittanut? Sitä Italiassa ihmetellään. Kiitos Juan Fernandes. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi kysymystä. Ensinnä viittaan ECOFINin ja keskusteluun FTT-verosta, jota täällä välttämättä Maltan kaudella, mutta haluaisin kuulla, miten nämä neuvottelut ovat edenneet. Ja sitten toiseksi ottaisin esille, mistä jo puhuin aikaisemmin, mutta haluaisin sitä vielä lisää tietoja. Nimittäin Euroopan talletussuojajärjestelmä. Neuvosto on keskustellut teknisellä tasolla. toivon että jossakin vaiheessa se pääsee poliittiselle tasolle, mutta haluaisin tietää, minkälaista keskustelua näinä kuukausina on käyty ja oletteko optimistinen toiveikas jatkon suhteen? Thank you. Kiitoksia. Olkaa hyvä. täytyy selittää edustajan täällä neuvostoa puheenjohtaja että Tämä ei ole henkilökohtainen mielipide, jonka ilmaisen, mutta uskon, että tämä on siis neuvoston kanta. He tekevät työtään, saavat tuloksia, tekevät ehdotuksia, joten voin vain vastata niihin kysymyksiin, jotka liittyvät tähän. Mutta sitten muut kysymykset. Täällä on niin paljon. Olen valmis kysymyks vastaamaan mihin tahansa, jonka lähdette, jos lähetätte minulle kysymyksen, niin kuin matalakin tein. Olen valmis palaamaan näihin asioihin uudestaan, jopa näihin äsken kysyttyihin. Mutta tämä juridinen ongelma sitten neuvoston ja parlamentin välillä. Nämä ovat monimutkaisia kysymyksiä minulle, mutta siltikin valtiovarainministerinä olen valmis tulemaan teille niin monta kertaa kuin haluatte ja vastaan sitten kaikkiin näihin kysymyksiin, joita haluatte esittää. Tässä esimerkiksi onko poliittista tahtoa syventää talous- rahaliittoa. Uskon, että kyllä tätä tahtoa löytyy siinä mielessä, että poliittinen ympäristö on muuttumassa. Kaikki panevat sen merkin, on kyse sitten Ranskasta tai muusta maista. Tilanne siis muuttuu ja Brexitin jälkeinen tilanne tai Trumpin jälkeen aikana, enpä tiedä, mutta tilanne kuitenkin on muuttunut ja muuttuu ja uudet Ranskan vaalit muuttavat jopa keskustelun luonnetta, jota neuvostossa käydään. Suhtaudutaan myönteisemmin asioihin ja tavallaan on näkemyksiä, halutaan saada aikaan asioita. Tällainen vaikutelma syntyy ehkä. Tämä vahvistuu vielä Saksan vaalien jälkeen, mutta tämä on henkilökohtainen kantani. En ole varma. Sitten lakuna, tämä tyhjö ja hidas edistyminen sisämarkkinoilla niin edelleen. Tämä tuntuu ainakin minusta, kun ajatellaan sitä, mitä neuvos kuulee, se tulee muuttumaan parempaan suuntaan. On enemmän tahtoa ja mm, pystytään saamaan aikaan asioita. Sitten mitä tulee Italiaan ja verotukseen. Veroviranomaiset ja Maltan veroviranomaiset ovat keskenään yhteyksissä. He vertaavat muistioita, vaihtavat tietoa on kyse sitten rahapesun vastaisesta toiminnasta tai muusta, siis tämä ajatus, että olisi jonkinlainen veroparatiisi olemassa, niin, niin paljon tarinoita voi kuin vain haluaa, niin kuin minäkin voisin tarinoita keksiä vastineeksi, mutta en usko, että tämä on oikea tie eteenpäin. Tie eteenpäin on siinä, että on toimielimiä, mitä minä pitää pystyä niitä vahvistamaan. Meillä täytyy olla lainsäädäntö, ja sitähän meillä kyllä onkin. Ja tätä kautta automaattinen tiedonvaihto on mahdollista. Tästä eteenpäin me tulemme vaihtamaan tietoa. Näin tällaista järjestelmää ei aikaisemmin ollut, ja tämä on hyvä asia. Ei kannata syyttää tätä järjestelmää, joka kuitenkin EU ja pää, kilpailukykypääosasto on sen hyväksynyt. Nyt OECDkin on tämän järjestelmän tunnustanut. En tiedä, miksi tässä nyt näin toimitaan. Eikö se sitten näytä hyvältä vai vaikuta hyvältä vai mistä se johtuu? aletaan kertomaan tarinoita tästä. Hmm. Mutta ainakin asiantuntijoiden tulevat ja sitten OECD tai komissiosta tai kansallisesta valttorahastosta heidän tehtävänään osoittaa nämä mahdolliset puutteet ja mitään dokumentteja ei löydy todisteita näille väitteille. Sitten Euroopassa talletussuojajärjestelmästä meidän on pyydetty jatkavan työtä tämän asian parissa ainakin Saksan vaaleihin saakka. Mielestäni tämä on hyvin olennainen osa pankkiunionin ja, ja paljon painetta kohdistuu kaikkialta sen suhteen, että tämä toteutetaan. Mitä tulee sitten yhteisen yhdistetyn yritysveropohjaan. Tässä pyritään tarttumaan voittojen siirtoon, jotka perustuvat siirtohintoihin. OECD työstää yhtä aluetta, yhtä tasoa sitten CCCTP hoidetaan toisella tasolla. Molempien tarkoituksena on saavuttaa sama tavoite. Mitä me sitten teemme näille varoille? Kaikilla on voivat itse valita. Muistan, kun puhuttiin tästä äh, transaktioverosta, toinen koski omia varoja, toinen kehitysmaille, sitten varoja voitaisiin käyttää ympäristökysymyksen. Ikävä kyllä FTT edelleenkin on jotenkin pysähdyksissä ja uskoakseni he ovat tavanneet vain kerran nyt voidaan kyllä korjata, jos on väärässä, mutta että he pitivät vain yhden kokouksen meidän puheenjohtajakaudellamme. Ja näin tilanne siis nyt on. Oliko vielä muita kysymyksiä? Täytyy pikkuhiljaa lopettaa tätä kokousta. Niin vielä lopuksi odotukset eivät ole korkealla tasolla, koska kyseessä oli pieni maa ja niin edelleen, mutta minusta kun ajatellaan näitä huipputuloksia, toivottavasti sitten kuukauden lopussa me voimme saada jotakin muutakin irti. Olemme kyllä aika ylpeitä saavutuksistamme valtiona. neuvoston puheenjohtajana. So, thank you, Mr. Pre- Kiitoksia paljon neuvoston puheenjohtajalle. Kiitoksia erilaisesta yhteistyöstä ja erilaisista tuloksista teidän puolivuotiskaudellanne. Se ei tosin ole vielä ohi, joten kenties saamaan, saadaan vielä pieniä askelta eteenpäin lähipäivinä, toivottavasti. Ja sitten voimme jatkaa yhteistyön kanssanne Ecofinin jäsenenä. Toivottavasti yhteistyö jatkossakin on yhtä hienoa kuin toistaiseksi. Ja te olette tietystikin myöskin aiempi tämän valiokunnan erittäin arvostettu jäsen.